Dear colleagues, hyvät kollegat, the time to start. Nyt on aika aloittaa kokous. Menen heti esityslistan kohtaan yksi. Esityslistan hyväksyminen, mikäli vastalauseita ei ole, esityslistaluonnos voidaan tällaisenaan hyväksyä. Sitten kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Ensimmäisenä ensimmäinen asia koskee GMOta. Meillä on tässä korjaus Euroopan parlamentin hyväksyntään 13. tammikuuta. Asiana on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotus, joka koskee GMOta. Tämä korjaus koskee tekstiä kielellis-oikeudellisen tarkastuksen jälkeen ja korjaus perustuu työjärjestyksen artiklaan 231. Korjaus lähetettiin kaikille Envin jäsenille keskiviikkona, mikäli mitään vastalauseita ei esitetä tämän päivän kokouksen loppuun mennessä. Korjausta pidetään hyväksyttynä ja se toimitetaan helmikuun täysistuntoon. Sitten kohta kaksi. Workshop on safer healthcare in Europe, improving... Turvallisempi terveydenhoito Euroopassa. Tätä koskeva työpaja. Aiheena on potilasturvallisuuden parantaminen ja antibioottiresistenssin torjuminen. Työpaja järjestetään 24. helmikuuta kello 13 ja se liittyy valikunta-aloitteeseen aloitteeseen, jonka esittelijänä on Pedicini. Kohta kolme. Parlamenttien välinen valiokunnan kokous, johon tulee mukaan kansallisten parlamenttien jäseniä, jossa käsitellään ilmastokysymyksiä COP21 Pariisin kokouksesta vuoteen 2050, etenemissuunnitelma kohti innovoivaa vähän hiilistä resurssitehokasta Eurooppaa. Pidetään maanantaina 30. maaliskuuta iltapäivällä sitten Envin työryhmä, jolla seurataan live-ohjelmaa, pidettiin eilen. Se oli ensimmäinen kokous ja siellä valittiin herra Rova Suitsa ja herra Kaputo puheenjohtajiksi. Työryhmässä on yksi jäsen kustakin poliittista ryhmistä, ryhmästä, mutta se on avoin kaikille Envin jäsenille. Tänään meillä on tulkkaus saatavilla 22 kielellä tavan mukaisesti. Kokousasiakirjat ovat sähköisesti saattavilla e-meeting-sovelluksessa ja se lähetetään suoratoistona internetiin. koordinaattoreiden kokouksesta 22. tammikuuta ja 27. tammikuuta. Heidän suosituksensa on pantu kiertoon sähköisesti, mikäli vastalauseita ei esitetä, ne on hyväksytty. Sitten menemme kohtaan neljä äänestys. Uh, first point on the vote, it is... Uh... Ensimmäinen kohta koskee terveysasioiden työryhmän yhteispuheenjohtajien valintaa. 24. heinähelmikuuta päätettiin, koordinaattorit päättivät perustaa uudelleen terveysasioiden työryhmän asiasta tehtiin koordinaattorien kokouksessa päätös 4. joulukuuta ja yhteispuheenjohtajat valitaan Envien jäsenten taholta määräaika. Nimityksiä varten poliittiselta ryhmiltä vahvistettiin maanantaille 26. tammikuuta kello 17. Olemme saaneet viisi ehdokkuutta. Guesta, Rova Kyllönen, EPP, Herra Peterle, ECR, herra Pieka vihreiltä, Rova Rivasi ja SND-ryhmältä Rova Wilmot. Minun on nyt kysyttävä ehdokkailta, suostuvatko he tähän tehtävään. Herra Peterle, joka ei ole muuten paikalla. Ja Rova Rivasilta. Olemme saaneet sähköpostin jossa he suostuvat tähän nimitykseen. Nyt pyydän, kysyn Rova Kylläseltä, käykö tämä teille? Kyllä. Pieka? Kyllä. Ja Rova Wilmot? Kyllä. Haluaisin kertoa teille myös sen, että vaalilipukkeet on jaettu. Teidän on tarkistettava, että teillä on pöydällänne vaalilipukkeenne. Ainoastaan valiokunnan täysjäsenet voivat äänestää. Jos täysjäsen tai varsinainen jäsen ei ole paikalla, niin normaalin menettelyn mukaan varajäsen voi korvata hänet. Jokainen, jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Voitte ruksata sinne asianomaisen nimen. Ja äänestätte, me keräämme sitten nämä äänestyslipukkeet äänestyksen päätteeksi. Äänestyksen tulossa julistetaan äänestyssession lopuksi, koska tarvitsemme hieman aikaa äänten laskemista varten. Jos olette jo äänestäneet, niin voisin, voisin pyytää teitä keräämään lipukkeet. One minute to recollection. Minuutti aikaa keräämistä varten. going to go fast. Okay, we can go to the next item. But it... Hyvä, sitten voimme mennä seuraavaan kohtaan. Vastuuvapaus 2013, EUn yleinen talousarvio, Euroopan komissio. Aloitamme äänestyksen välittömästi. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kaksi. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus kolme kohta kohdalta. Ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Um, I'm sorry, Mr. Sherman, but I have, I have not... Puheenjohtaja, minä unohdin äänestyskortteni. Can I vote by hand? Yes, yes, yes. You can use... Uh... nostaa vain kättä. Avete votato... Toki, toki. Ovatko kaikki äänestäneet? Voimmeko päättää äänestyksen? Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Loppuäänestys koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten vastuu vapaus Euroopan lääkevirastoa koskien. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta seitsemän. Vastuuvapaus 2013 Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. Tai kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta kahdeksan. Vastuuvapaus 2013 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 4. Kohta kohdalta ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 5, jossa on suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Demarit vastustavat. Siellä. Niitä tätä, tätä on enemmän kuin neljä, eikä vaan? Suullinen tarkistus jää siis pois. Äänestämme tarkistuksesta viisi ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Avete votato tutti? Possiamo... Ovatko kaikki äänestäneet? Voimmeko päättää äänestyksen? Hyväksytty. Sitten kohta yhdeksän. Vastuuvapaus 2013 Euroopan kemikaalivirasto. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 10 esityslistalla. Vastuuvapaus 2013 Euroopan ympäristökeskus. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Tarkastus kolme puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Votato tutti, il voto è chiuso. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 11. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Grammatikaakis on valmistelijana. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Viisi, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Äänestys päättyy. Tämä hylättiin, koska ne kollegat, joilla ei ollut korttia, vastu, äänestivät vastaan. Tarkistus seitsemän. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 18 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 19 ja 20 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavana meillä on äänestys, joka on koneäänestys suullisesta kysymyksestä koskien alkoholistrategiaa. Tässä on yksi Äänestys vain, äänestyksenä äänestys alkaa. Avete votato tutti e abbiamo un... E- Oletko kaikki äänestäneet? Täällä on yksi EFDD-läinen liikaa. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksimielisesti. Okay. I have to announce the result of the... Nyt ilmoitan tuloksen työryhmän nimityksestä. Tulos on seuraava. 61 ääntä 19 Rova Vilmotille, 17 Peterlelle, 10 Rivasille, 7 Piekalle, 5 Kyllöselle, ja kolme, kolme tyhjää. Lopputulos on se, että me ähm, valitsemme Rova Wilmotin ja herra Peterlen. Sí. Niin? Now we can go to the item 13 uh, in our agenda. Seuraavana kohta 13. Kyseessä on päätöslauselma esitys alkoholistrategiasta. Aloitan välittömästi antamalla puheenvuoron päätöslauselma esityksen yhteisesittelijöille. EPPstä herra Chirio, olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka ovat tehneet työtä tällä, näinä viikkoina tämän tekstin laatimisen edestä. Tämä on tietenkin hyvin arkaluontoinen ja tärkeä aihe, eli minkälainen strategia Euroopassa pitäisi hyväksyä, jotta voittaisiin mahdollisimman pitkälle vähentää tai jopa poistaa kokonaan alkoholin aiheuttamat vahingot, kun kyseessä on nimenomaan alkoholin väärinkäyttö. Kyseessä on esitys, joka lähtee tilastotietojen pohjalta. Olemme keränneet historiallistikin tietoa vuosien varrelta alkoholin väärinkäytöstä. Nämä ovat toki myös ihmishenkiä ja terveyskustannuksia. taloudellisten kustannusten lisäksi. Näistähän tulee kustannuksia valtioiden terveysjärjestelmille. Tietenkin myös kun aina puhutaan, kun aina puhutaan alkoholista, niin usein puhutaan sellaista sosiaalisista tilanteista, jossa kyseessä on heikot haavoittuvat ihmisryhmät, alaikäiset tai henkilöt, joiden tilanne on muuten heikentynyt ja heihin tietenkin kiinnitettävä mahdollisimman paljon huomiota. Päätöslauselman keskeisissä kohdissa ilmaisemme olevamme sitä mieltä, että olisi monipuolistettava toimia, ei pidä siis homologoida, ei pidä ajatella niin, että tilanne alkoholin väärinkäytön suhteen – voitaisiin käsitellä samalla tavalla kaikissa maissa Euroopan, Euroopan unionissa, kun tarkastellaan maidemme historiallista kehitystä ja sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia, niin, niin havaitsemme, että alkoholin lähestymistavat e, ovat olleet erilaisia ja se on otettava huomioon, ettei pakoteta hyväksymään samanlaista kohtelua tilanteeseen, jotka eroavat toisistaan huomattavasti kysymyksessähän on lähinnä se, että arvioidaan missä on, miss, millä, millä tavalla eri tavalla käytetään alkoholia ja lähestytään siihen esimerkiksi viiniin Välimeren maissa on erilainen teema kuin toisten alkoholien käyttö muualla maailmassa. On myös huomioitava gastronomia, joka liittyy tiettyihin Välimeren kulttuureihin verrattuna Pohjois-Euroopan maihin, joilla on täysin erilainen lähestymistapa tähän aiheeseen. Päätöslauselman ytimessä onkin monimuotoinen lähestymistapa. Pyritään tekemään asianmukainen täsmällinen analyysi ja ymmärtää, millä tavalla alkoholin käyttö nähdään eri valtioissa – Erityisesti lähestymistavan avulla ei pyritä mustamaalaamaan alkoholia tai kieltämään sitä, vaan puhutaan valistuksesta. Täällä puhutaan nuorista, koulusta, koulutuksesta, valistuksesta. Kaikkein tärkeintähän meille on juuri tämän tilastotiedotkin osoittavat sen, että kieltäminen ei ole tehokkain, vain tiedottaminen, valistaminen on tehokkaampaa. Tässä esitetäänkin erityisvetoomus sen edestä, että komission todella olisi viime joulukuuhun mennessä pitänyt antaa lainsäädäntöä koskien alkoholien eh, merkintöjä elintarvikemerkintöjen joukossa, joka ei, jota ei kuitenkaan tehty. Tämän pohjalta olisi voitu sitten pohtia, voitaisiinko laajentaa elintarvikemerkintöjä merkintävaatimuksia myös alkoholituotteisiin. Tärkeimmät kohdat kuuluvat jo yritetään monenlaista käyttöä, monenlaista kulttuuria, erilaisia kansoja, erilaisia sosiaalikulttuurisia konteksteja, koulun ja valistuksen merkitys. Erityisesti kiinnitetään huomiota hyvin tiukasti raskaan oleviin naisiin ja lapsiin. Näiden ryhmien alkoholin käyttöhän on välitöntä automa- sitä tulee ha- välitöntä vaan haittaa. Samoin rattijuopumuskysymykset käsitellään tiukasti. Euroopan unionissa meillä on erillistä kansallista lainsäädäntöä, jota on noudatettava. Jossakin tapauksessa on nollatoleranssi niin, että, että äh, ajaessa ei veressä saa olla alkoholia ollenkaan. Toisissa maissa on erilaisia kulttuureja ja tietenkin on kunnioitettava kansallista lainsäädäntöä, mutta samanaikaisesti kiinnitetään huomiota hyvin korkeisiin kuolleisuuslukuihin tieliikenteessä johtuen rattijuopumuksesta. Sitten vielä lopuksi meidän kantamme mukaan kun ajatellaan alkoholin verotusta tupakan tapaan, emme pidä sitä oikeana tienä huomioiden alkoholijuomien erilaisuus ja lainsäädännön erilaisuus ja erilaisuus verrattuna tupakan käyttöön. Meillä on myös tietoja tilastotietoja, jotka ovat hyvin merkittäviä. Siellä, missä alkoholia on verotettu, ja näin ollen on nostettu alkoholin hintaa, niin näillä toimilla ei ole kuitenkaan pystytty rajoittamaan käyttöä pikemminkin päinvastoin. Nämä kaikki ovat sellaisia seikkoja, jotka meidän on otettava huomioon. Minun mielestäni kyseessä on tasapainoinen täys, mm, päätöslauselma esitys. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että tässä halutaan jatkaa sellaista hyvää käytäntöä, että pidetään hengessä tämä tähän, tähän asti toiminut foorumi, jonka myötä saadaan käsittelyyn mm, saada mukaan myös käyttäjiä, kuluttajia ja tuottajia mm, valvomaan toimielimiä. Tämä työtapa on toiminut ja olemme sitä mieltä, että sitä voidaan jatkaa ja sitä voidaan myös viedä muihin valtioihin. Kiitoksia. And now, Madame Wilmot. Kiitoksia sitten Rova Wilmot. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia tästä nimityksestä niittyy terveystyöryhmän olen iloinen. On hyvä käydä tätä keskustelua, koska tätä alettiin työstää jo viime kaudella ikävä kyllä johtuen Euroopan vaaleista. Aika loppui vielä. Me pääsemme työssämme ihan loppuun. Tässä päätöslauselmassa me vaadimme, että komissio laatisi uuden alkoholistrategian. Viimeinen strategia raukesi 2012 vuosi 2015 ja mitään uutta ei ole vielä tullut komissiolta. Viimeinen strategia auttoi lisäämään yhteisymmärrystä alkoholikysymyksistä ja jo johti suurempaan yhteistyöhön jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltiot ryhtyvät enemmän toimiin tarttuakseen alkoholihaittoihin. Me tarvitsemme todella kipeästi uutta strategiaa, joka jatkaa entisen strategian tekemää työtä. Esimerkkinä esimerkiksi pitäisi pohtia, miten käytämme enemmän varoja tutkimukseen jo asiasta ja pohtia kaikkia muitakin toimenpiteitä, joita on olemassa, kuten minimihinnoittelu tai mikä tahansa muu, joka tässä voisi auttaa. Haluaisin myös toimintaa merkintäsäännöissä alkoholijuomien kohdalla. Kun me neuvottelimme asetuksesta, elintarviketiedosta, alkoholi suljettiin tästä asetuksesta pois en tiedä, miksi sitä pitäisi kohdella eri tavalla kuin muita elintarvikkeita ja juomia. Minä vastustin tätä päätöstä silloin, mutta kuitenkin komissio sopi silloin siitä, että laatisi kertomuksen siitä, että laajennettaisiin näitä sääntöjä koskemaan myös alkoholia joulu kuuhun 2014 mennessä vieläkään emme ole sitä saaneet ja vain odottelemme kertomusta ja nyt siis on jo vuosi 2015. No luonnollisesti merkinnässä pitäisi olla tietoa äh, rattiopumuksen vaaroista ja tuottajat ja ovat toimimassa tämän parissa, tiedän sen. Äh, samoin vaarat raskauden yhteydessä tai äh, humalahakuinen juominen, mutta mielestäni tarvitsemme tietoa myös, tietoa myös kalorimääristä. Ihmisten pitäisi saada tietää, kuinka paljon kaloreita löytyy juomasta, jota he juovat. On ihmisiä, jotka sanovat, että tämä on liian vaikeaa, mutta tuottajien parissa on monia, jotka jo antavat tätä tietoa. Ei se nyt voi olla niin hankalaa, ettei siihen pystyttäisi, mutta haluaisin kuitenkin nyt puhua ihan suoraan, koska minä tiedän, että ihmiset ovat ilmaiset huolta tästä. Tässä ei ole kyse alkoholin kielosta eikä siitä, että estetään ihmisiä juomasta. Ei ole kyse siitä, että yritetään muuttamaan maan kulttuuria. Siihen emme ollenkaan pyri, eikä kyse ole siitäkään, että demonisoidaan ihmisiä, jotka juovat, eikä pyritä estämään viinin tuottamista. Minä kyllä pidän itsekin lasista viiniä silloin tällöin, enkä aio lopettaa sen juomista ei tästä ole kyse puhtaasti, on kyse kansanterveydestä ja miten tähän asiaan tartutaan. Fakta on, että alkoholi edelleenkin on kolmaksi, kolmanneksi suurin kuoleman aiheuttaja. Se voitaisiin estää. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä, että näemme, miten parhaimme tar- parhaiten tartumme asiaan ja varmistamme, että ihmiset voivat tehdä päätöksiä tietoisesti, jos olemme todella vakavissamme eh, alkoholihaitta kysymyksistä Euroopassa. On erittäin tärkeää, että saamme aikaan vahvan tekstin parlamentissa ja lähetämme näin selkeän viestin komission suuntaan. Me haluamme toimintaa alkoholiasiassa ja tämä strategia on nyt todella jo myöhässä ja on aika sellainen uusi strategia pikkuhiljaa nähdä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Faria. Gracias, presidente. <coughs> Bom, eu queria também começar por agradecer aos meus colegas que trabalharam. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kollegoja, jotka ovat työstäneet tätä ehdotusta hyvinkin aktiivisesti. Mehän tiedämme, että alkoholin väärinkäyttö johtaa moniin sairauksiin ja ennenaikaisiin kuolemiin. Se aiheuttaa myöskin sosiaalisia ongelmia. Ja tästä syntyy vuosittain 155 miljoonan euron suuruinen ylimääräinen lasku. Eli edellinen strategia päättyi vuonna 2012, nyt eletään vuotta 2015 ja komission pitäisi muuttaa ja uudistaa omaa strategiansa. Alkoholin kulutus on eurooppalaisen yhteiskuntaan juurtunut käyttäytymismalli, sillä on sekä taloudellisia että sosiaalisia vaikutuksia. Maltillista kulutusta on olemassa, mutta sitten on olemassa myöskin väärinkäyttö, ja näiden kahden välille täytyy tehdä ero. Täytyy tietenkin katsoa myöskin alueellisia kulutustottumuksia ja myöskin sitä, minkälaisia vaikutuksia alkoholilla on eri väestöryhmissä. Meidän täytyy yhtäältä katsoa nuorisoa, joka käyttää alkoholia, katsoa milloin nuoret alkavat käyttää alkoholia. Meidän politiikkaamme pitäisi perustua tieteelliseen näyttöön. Saanen korostaa sitä, että olemassa olevia hyvien käytänteiden välineitä tulisi parantaa käyttäen indikaattoreita, jotka antavat meille mahdollisuuden arvioida käytettyjä toimenpiteitä. Jos emme toimi jäsenvaltioiden välillä koordinoidusti, erityisesti merkintöjen osalta, se saattaa kyllä aiheuttaa sisämarkkinoiden toiminnalle esteitä ja tätä tulisi välttää. Mielestäni tämä päätöslauselmaesitys on tasapainoinen, niin kuin kollegat täällä jo totesivatkin. Niin kuin täällä sanottiin, alkoholia ei tulisi kohdella tupakan tavoin, niin kuin täällä on sanottu. Tieteellisesti on osoitettu, että lasillinen viini ja erityisesti punaviini tai portugalilainen punaviini, niin se on kyllä hyväksi sydän- ja verisuoni järjestelmälle. Ja jos kysymyksiä on, niin mielellämme vielä voimme palata niihin, mikäli vain jotain kysymyksiä tulee esille. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia myös viittauksesta portugalilaiseen viiniin. Kyllä meiltäkin viiniä löytyy. Sitten eh, Rovagini. surprisingly, we also have English wine. Yllättäen meillä on myöskin viiniä kylläkin valkoista, mutta hyvää silti. Puhun täällä kollega Pretzelin puolesta. Hän joutui lähtemään. Meillä on samanlainen kanta sen suhteen, että tietenkin alkoholia täytyy käsitellä aiheena, koska se on kolmanneksi suurin kuolemaa aiheuttava syy ja me keskustelemme paljon diabeteksestä ja muista sairauksista, jotka liittyvät läheisesti alkoholin kulutukseen, mutta yhtä lailla me haluamme korostaa myöskin sitä, mikä täällä tuli jo mainittua. En haluaisi käyttää sanaa tätä kulttuurisidonnaista käyttöä, mutta se sopii tähän, sillä me tiedämme, että kulutustuotanto, myynti ja niin poispäin, ne ovat äh, kulttuurisidonaisia kysymyksiä ja erot jäsenvaltioiden välillä ovat suuret, joten me emme halua lainsäädäntöpuolella käyttää mitään yhtä ainokaista mallia, eli jäsenvaltioiden pitää tehdä oikeat päätökset ja kyllähän jäsenvaltiot siihen kykenevät. Mikä on parlamentin rooli tässä yhteydessä? No se on selkeä. Ensinnäkin, niin kuin täällä sanottiin, niin merkintä on yksi asia. Minä todellakin kannatan äh, juuri ravintosisältömerkintöjen ilmoittamisen, eli erityisesti kalorimerkinnät. Ja mitä tulee huvalahakuiseen juomiseen, mehän tiedämme, että nuoret ovat tietoisia juuri näistä kalorikysymyksistä, joten ehkäpä meidän tulisi juuri varmistaa tämä merkintäasia. Kyse ei ole niinkään tästä määrästä, määrät laskevat, mutta kyse on tästä kulutustottemuksesta ja tämä humalahakuinen juominen, jota pidetään, pidetään brittiläisenä ilmiönä, no en haluaisi, että siitä meitä muistetaan, mutta se on kuitenkin ilmiö ja tällaisia ilmiöitä tulisi käsitellä ja muitakin ilmiöitä, joiden kautta voimme auttaa ihmisiä mutta missä nimessä emme saa liian paljon panostaa lainsäädäntötyöhön. Tupakka ja alkoholi yleensä niputetaan, mutta ne ovat eri asioita, sillä on olemassa selkeää näyttöä, että maltillinen alkoholin käyttö on hyväksi. Varmaan kaikki ovat samaa mieltä tästä asiasta, mutta humalahakoinen juominen on todellakin terveydelle haitallista ja riippuvuutta aiheuttava ja siihen täytyy puuttua, mutta ei turhalla lainsäädännöllä. Ehkäpä meidän tulisi puuttua vähimmäishinnoitteluun, mutta pidemmällä aikavälillä se ei välttämättä johda alkoholikulutuksen vähentämiseen. Sitä on kokeiltu mutta ei ole vielä mitään näyttöä sen positiivista vaikutuksista, joten tarkkana pitää olla, jos sille tielle lähdetään. Mutta yleisesti ottaen olemme kyllä halukkaita tukemaan strategian valintaa, jossa käsitellään tämän tyyppisiä kysymyksiä järkiperäisesti. Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Pedicini. Grazie, Presidente. Allora, eh, se puheenjohtaja. Päätöslauselmassa keskitetään huomioon hyvin vakavaan asiaan, niin kuin ymmärrätte. Komissiolta pyydetään huomiota tähän asiaan ja tämä on poliittisesti tärkeä asia. 2006 hyväksytty strategia umpeutui vuonna 2012 minun käsi. Minä lähdin mukaan tähän hankkeeseen, koska haluaisin kehittää tietoista käyttöä, tietoisuutta tuotteiden käyttöön, se edellyttää sitä, että tehdään selvä ero käytön ja väärinkäytön välille. Alkoholistrategiaan pitäisi pystyä ottamaan mukaan monimutkaiset muodot ja alueiden käytön vaihtelevuus. Euroopan unionissa yli 15-vuotiaat ja Portugalissa ovat juoneet 10 litraa, 10,5 litraa alkoholia vuodessa, Italiassa 6,91, vaikka se on yksi suurista tuottajamaista. Tämä on suuri ero Portugaliin verrattuna. Neljäs osa alkoholin viennistä koskee viiniä ja liköriä ja muita tämän tyyppisiä tuotteita, jotka ovat lähinnä artisanaalista tuotantoa ja tuolla hyvin pienistä mikroyrityksistä usein. Tarkkeutuksena on löytää tasapaino, niin että voitaisiin tehokkaasti välittää välttää alkoholin haitalliset vaikutukset ilman, että tehdään hallaa paikalliselle tuotannolle. Olisi osattava tehdä ero Pohjois-Euroopan ongelmien ja tilanteiden välillä ja, sit, ja muiden maiden välillä ja päästä tasapainoiseen järkevään strategiaan. Madan Konechna. Kiitoksia. Teidän haluaako edustaja Kon... Konech käyttää puheenvuoro? Olkaa hyvä. Jenom za naši frakci připojím k tomu, že jsme rádi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että meidän ryhmämme kannalta olemme tyytyväisiä tähän tekstiin Siinä nimittäin otetaan esille erittäin tärkeitä ongelmia. Usein keskustellaan kahvi, nikotiiniriippuvuudesta ja niin edelleen, mutta tämä on sellainen asia, jota ei voida muihin sotkea, koska... Eikö vaan meillä on luultavasti Ranskan tulkkauksessa jokin ongelma? Okei, Probably we can... Voimme varmaankin jatkaa. Kiitoksia. Protože není jiná návyková látka. Ei ole mitään muuta ainetta, nautintoainetta, joka johtaa siihen, että perheet hajoavat, johtavat, johtaa väkivaltaisuuksiin. Me emme voi edes käsittää, kuinka laajat sosiaaliset vaikutukset alkoholin väärinkäytöksestä oikein voi olla. En usko, että tätä voidaan edes verrata tupakointiin tai muihin sekä, äh, savukkeisiin tai muihin tupakkatuotteisiin. En tietysti halua joudu rajoittamaan käyttöäkään, mutta joudumme kuitenkin suhtautumaan tähän ilmiöön, koska eri jäsenvaltioissa ei ole ollenkaan mitään alkoholin rajoituksia ja ja tällaisia maita on muutamia. Ja sitten mainonnasta, alkoholimainonta. Kyse ei ole perinteestä tai kulttuurista, mutta jos lapset jo varhaisessa iässä TVstä näkevät, että juominen, alkoholin juominen on ihan normaalia toimintaa, niin silloin hekin pitävät tätä ihan tavallisena. Ja voivatko he sitten pitää jatkossa oman käyttönsä kohtuukäyttöön vai tuleeko heistä kenties ja Enkä minä kyllä ymmärrä, minkä takia alkoholia pitäisi edes mainostaa. En ymmärrä, minkä takia meidän pitäisi tukea tällaista yritystoimintaa, enkä näe minkäänlaista syytä sille. Ja tämä on muuten toinen tärkeä kysymys vaikka osittain se tulee kyllä tekstissäkin ilmi, mutta itse asiassa nyt kohdassa 22 sanotaan, että meidän täytyy toteuttaa strategiaa, joka edistää terveitä elintapoja, urheilua ja niin edelleen. Pyytäisin kuitenkin miettimään sitä, kun ajatellaan urheilutapahtumia, jalkapallotapahtumia, usein alkoholiyritykset ovat siellä taustalla sponssaamassa. On aivan normaalia, että mainostetaan alkoholia näyttävällä tavalla. Aina kun seuraa jotain urheilutapahtumaa, niin mainoksia on nähtävissä. Se on asia, siis opetamme tavallaan alkoholin käytön olevan normaalia lapsillemmekin. Ei ole kyse siitä, että nauttii lasin portugalaista tai vespanasta tai itsekiläistä viiniä, vaan itse asiassa kyse on siitä, että lapset eivät voi alkaa uskoa, että alkoholin, tai eivät saisi uskoa, että alkoholin juominen on ihan vain tavallista toimintaa, joten haluaisin keskittyä mainontaan, alkoholin mainontaan. Me emme tällaista ollenkaan tarvitse, en usko, että mitään hyvää tästä syntyy. Match, Madame Sommer. Kiitoksia sitten, Rova Sommer. Ja mit Werbeverboten äh, ist Mainoskiellot, se on yksi ongelmallinen kysymys. Minäkään en kannata sitä että mainonta kohdistuu nuoriin ja lapsiin, mutta sponsoroinnillakin on tärkeä merkitys erityisesti urheiluseuroille, jalkapalloseuroille, maaseutualueilla, koska muuten eivät saada mistä, voi saada mistään rahaa. Ja erityisesti Saksassa panimot tukevat urheilutoimintaa, joten periaatteellista päätöstä ei voi tehdä sen suhteen, että alkoholia ei saa mainosta, ei me mitään turkkilaisia ratkaisumalla haluta käyttää. Mitä tulee päätöslausuma esitykseen, se näyttää ihan hyvältä, mutta saan tehdä yhden korjauksen kohtaan O. Siellä sanotaan, että Elintarviketietojen antamisesta annettu asetus ei koske alkoholijuomia, mutta tämä ei kyllä pidä paikkaansa. Kyllähän alkoholiinkin puututaan tällä asetuksella, sillä alkoholipitoisuudesta on ilmoitettava ja myöskin tämän asetuksen mukaan muita tietoja on annettava. Mutta silloin kun puhutaan ravitsemusarvoista ja lisäaineluettelosta, silloin ei puhuta alkoholin juomista laisinkaan. Tämä voi olla ylimeno, ylimenokauden järjestelmä, sillä kuten esityksessäkin sanotaan, niin jo viime vuoden joulukuussa tämän strategian aika päättyy, joten uutta, jotain uutta tarvitaan. Jos puhutaan joistakin merkinnöistä ravintoaineisiin liittyen, niin sanoin, että tämä on ongelmallinen ja tästä tulisi keskustella. Mitä ka- sanoo tähän elintarviketietoasetukseen, niin siellähän puhutaan aina per 100 grammaa tai 100 milliä ilmoitettavista tiedoista. Viinin ja oluen osalta se voi vielä toimia, mutta mitä tulee väkeviin alkoholijuomiin, niin tämä on kyllä vaarallinen ratkaisumalli. Sillä voi olla olemassa kuluttajia, jotka ovat sitä mieltä, että 100 milliä kirkasta olisi sopiva päivä annos, jos kerta nämä ravitsemusarvot ilmoitetaan per 100 milliä, niin kuin asetuksessa sanotaan, joten ehkäpä olisi paikallaan korjata tätä asiaa jotenkin. Useamman vuoden ajan olen sanonut, että tämä on kyllä vaarallinen lähestymistapa. Mitä tulee itse tekstiin, niin voineen sanoa, että vähimmäishinnan mainitseminen voidaan poistaa, sillä tällä hetkellä meillä ei ole unionissa minkäänlaista kokemusta asiasta, joten tässä ei voida viitata positiivisiin kokemuksiin ja saaneen puuttua myöskin verotuslainsäädäntöön. Sehän on kansallinen asia ja pysyköön sellaisena. Ja sillä saralla kansallisia toimivia ratkaisumalleja on jo olemassa. Silloin on pystytty välttämään sitä, että tiettyjä juomia nuoret käyttävät liiallisesti, eli nämä limuviinat. Kuten sanottu, unionista ei löydy vielä mitään tällaista varsinaista alkoholilainsäädäntöä. Tähän tekstiin ei pitäisi ottaa myöskään lukuja maailmanmarkkinoilta, vaan ainoastaan Euroopan unioniin liittyviä lukuja, sillä mehän työstämme täällä unionin lainsäädäntöä. Ja mitä itse lukuihin tulee, niin muistutettakoon kaikkea siitä, että mitä tulee tähän mainintaan, että 10 000 liikennekuolemaa on johdettavissa alkoholin käytöstä. Mielestäni luku on jo puolittunut, eli 5 000 kuoleman uhria No tämä pitää tar- tarkistaa, jokainen kuollon uhri on yksi liikaa, mutta joka tapauksessa meidän pitäisi käyttää aina päivitettyjä tietoja. Mitä tulee varoitusmerkintöihin, niihinhän täällä on myöskin viitattu. Joissakin jäsenvaltioissa alaan liittyviä määräyksiä on olemassa. Ehkäpä jäsenvaltioiden vastuulla tämän pitäisi olla jatkossakin. Pohdin aina sitä, että mitä hyötyä pullo, pullojen kyljessä olevista varoitusmerkinnöistä, kun välttämättä tätä juomaa ei juoda pullosta. Jos pullosta vetää alkoholia, niin silloin on jo aika lailla menetetty tapaus. Tietenkin on järkevää muistuttaa raskana olevia naisia siitä, ettei alkoholia kannattaisi käyttää laisinkaan, mutta me olemme jo aikanaan korostaneet sitä, että tämä valistusvelvollisuus kuuluu lääkäreille. Tietenkin asia voidaan vielä pohtia, mutta varoitusmerkinnät löytyvät pullojen kyljistä, mutta siitä välttämättä ei ole aina hyötyä, koska eihän sitä alkoholia aina suoraan pullosta juoda. Yksi ristiriita, jonka haluaisin ottaa esille, sillä päätöslauselmassa sanotaan yhtäältä, että nykyinen strategia on ollut menestyksekäs, mutta samalla viita, vaaditaan uutta. Onko se todellakin tarpeen? Tarvitsemmeko uuden strategian, kun kerran vanhakin toimii todistetusti hyvin? Ehkäpä voisimme lähteä siitä liikkeelle, että jäsenvaltiot omien intressiensä nojalla ja kustannussäästö mielessä ovat panostaneet kunnolliseen alkoholipolitiikkaan, eli tällainen ristiriita löytyy päätöslauselmaesityksestä. Minä paneudun tähän tekstiin vielä uudemman kerran, sillä meidän tulee välttää kaikin keinoin ristiriitaisten muotoilujen käyttämistä. On hienoa, että kollegat useampaan otteeseen viittasivat siihen, ettei tässä voida käyttää yhtä ainokaista ratkaisumallia, sillä me tiedämme, että kulutus tot tottumukset, nämä kulttuurilliset perinteet, käyttömäärät ja alkoholin käyttötilanteet poikkeavat maasta toiseen, joten me emme voi lähteä ratkomaan yksittäisten jäsenvaltioiden alkoholiin liittyviä ongelmia siten, että kaikki, kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset joutuisivat ikään kuin alkoholikulutustottumuksissaan toimimaan samalla tavalla sillä tämä kyllä olisi pelkkä, pelkkä ilosanoma EU-vastustajille ja euroskeptikoille. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustajan Bortsan. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Neću e, kolegice i kolege ponavljati crne brojke koje... Kiitoksia kollegat, en halua toistaa näitä synkkiä lukuja joita täällä on jo väläytelty, ne antavat kuitenkin selkän, selvän merkin siitä, että EU pitäisi ryhtyä johonkin. On toisenkinlaisia lukuja. Ne liittyvät alkoholiin, ajatellen työtä tekevien alkoholin juomista. Miljardeja menee tällaisen. Jos pyritään vähentämään kielteisiä vaikutuksia alkoholin kulutuksesta, on tarpeen. Siksi meillä tarvitsisi olla poli- tai siis tällaista vastustaa. Pitäisi olla poliittisen rohkea sanoa, että ihmisten terveys, ja tietysti nuorten ja lasten terveys on tärkeämpää kuin taloudellinen voitto. On monia tunnettuja tosiasioita, jotka liittyvät alkoholin kulutukseen. Naisen maksaa prosessoi alkoholia kolme kertaa heikommin kuin miehen maksa, joten naisesta voi tulla krooninen alkoholin käyttäjä pienemmilläkin alkoholimäärillä. Toisaalta jotkut tosiasiat ovat erittäin tärkeitä ja meidän pitäisi niihin keskittyä. Esimerkiksi alkoholin kulutus on korkeammalla tasolla rikkaissa kuin köyhissä maissa, mutta köyhempi väestö kärsii haitoista enemmän alkoholia juodessaan. Yhdyn niihin kollegoihin, jotka vaativat, että komissio alkaisi laatia uutta alkoholin kulutusstrategiaa mahdollisimman nopeasti, jotta tehtäisiin pohjustettaisiin meidänkin tekemämme työtä parlamentissa ja näin voitaisiin suojella kansalaisia alkoholin väärinkäytöltä. Meillä on tarpeeksi liikkumavaraa toimia. Voimme säännellä markkinoita, pohtia merkintöjä, lisätä kalorimäärät kertomalla hyvistä käytännöistä ja valistamalla ihmisiä. Kiitos. Okei, okay. Madame Delay. Edustaja Delay. President. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä ehdotuksesta. Mielestäni tämä on hyvä pohja työlle. Kuten täällä on jo todettukin, haluaisin omastakin puolestani korostaa sitä, että on tärkeää muistaa, että alkoholin käyttö vaihtelee suuresti valtiosta toiseen. Kulutustottumukset ja ja alkoholin käytön historia vaihtelee suuresti. Haluaisin korostaa kolmea asiaa. Minun mielestäni niihin olisi kiitettävä huomiota. Ensinnäkin kohta seitsemän. Se on tärkeä kohta päätöslauselmassa. Se koskee alkoholin vastuullista kulutusta. Meidän on todella korostettava tätä vastuullista alkoholin kulutusta parantamalla koulutusta ja valistusta alkoholin suhteen. Toinen kohta on kohdassa 26. Siinä tuodaan esille tarve välttää laittoman alkoholin myymistä ja pimeä myynti, on, olisi estettävä pimeä myyntiä. Yhdyn kollegan, joka puhui kohdasta 23 vähimmäishintaa alkoholiannosta kohden ei tunnu minusta olevan asia, joka kuuluisi Euroopan unionin toimivaltuuksiin, vaan jäsenvaltion toimivaltuuksiin. Ranskassa meillä on säätelyä, joka on hyvin rajoittava, esimerkiksi E20-laki, joka koskee alkoholia. Minun mielestäni kunkin jäsenvaltion on kannattava oma vastuunsa tässä asiassa. Jos meidän olisi harkittava tällaista mielestäni epärealistista asiaa kuin alkoholiannosten vähimmäishinnat, niin minun mielestäni tässä pitäisi sitten ryhtyä tutkimaan kulun, kulu, kustannusproblematiikkaa. Nythän olemme tietoisia siitä, että Euroopassa ei ole sosiaalista lähentymistä eikä verotuksellista lähentymistä, joka johtaisi vaikeuksiin. Olisi vaikea löytää oikeudenmukaista hintaa. Tässä pohdintani kollegoille. Kiitoksia. Thank you very much. Madame Grostet. Sitten edustaja Grostet. Oh, monsieur le Président, Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki tunnustavat tietysti, että alkoholin väärinkäyttö on todellinen kansan terveysongelma, johon pitääkin reagoida, mutta kun kuuntelen tässä kollegoja, niin sanon itsenelle, että no eihän kuitenkaan haluta, että EU alkaa säädellä lakeja. Se voi suositella tiettyjä käyttäytymistapoja, toimintatapoja, jotka liittyvät, liittyvät ennaltaehkäisyyn. Tietysti uskon, että ennaltaehkäisy on tässä ihan olennaista. Pitää ennalta, tässä kohteena pitää olla lapset, nuoret kouluissa, selittää minkälaisia seurauksia väärinkäytöksistä on, koska mikä tässä nyt on oikein ongelmana? On joitakin kansalaisryhmiä, jotka voivat olla haavoittuvaisempia, nimittäin nuoret yhä, ja todella yhä nuoremmat henkilöt, mutta jotka käyttävät alkoholia tullakseen lähes tajuttamaan tilan, koska useimmiten äh, tämä saattaa johtaa jopa tajuttomuuteen. Tästä tulee tavallaan tavoite. Juodaan alkoholia, paljon alkoholia, että taju menisi. Ja täm, se, joka ensimmäisenä tähän tilaan pääsee, niin voittaa. Joten tässä kyllä tarvitaan ei mitään lainsäädäntöä, vaan vaat pitää vaatia, että olisi todellista ennaltaehkäisyä, joka toimii kohdentain toiminnan juuri näihin kaikkiin nuorempiin kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten raskausajan alkoholin maltumisen ehkäiseminen. Jos, jos ei pysty selittämään raskaan naiselle, mitä vaaroja alkoholin käytöstä tulevalle vauvalle on, niin onhan se vakavaa. Tässäkin tarvitaan suosituksia, jotta tällaista ennaltaehkäisevää tiedottamista annetaan ja selitetään, minkälaisia seuraamuksia lapsen kehitykselle on siitä, kannattuja äh, alkoholia, miten esimerkiksi aivoihin tämä vaikuttaa. Sitten edelleen, niin kuin suurin osa täällä, minäkin viittaisin eroon sen välillä, mikä on kohtuullista, järkevää, maltillista käyttöä, josta sitten tulee, joka on tällaista nautinnollista, nauttii erittäin hyvästä viinilaisesta, mutta vain yhdestä. Se on siis nautintoa, eikä ja erottaa se alkoholin juomisesta, jonka tarkoituksena on vain tulla humalatilaan. Sitten näistä merkinnöistä. Jo nyt paljon tekstiä ja tietoa löytyy etiketeistä. Ajatellaan vaikka viinipulle. Minähän tulen Ranskasta, missä on tunnettua viinin tuotantoa ollut jo vaikka kuinka kauan. Ja tiedän tästä sen verran, että mitä enemmän tavaraa tulee etikettiin, sen vähemmän ihmiset lukevat näitä merkintöjä. Siksi onkin tärkeää ihan päinvastoin mainita yksinkertaisesti, että alkoholin väärinkäyttö on haitallista, mutta lopetetaan nyt tällainen Eh, sanelupolitiikka viinituottajien suhteen. Ka- silloinhan, jos kaikki olisi mukana, mitä vaaditaan, niin pulloa ei enää näkyisi etiketin takaa. Sitten hintamäärittely, onko se sitten minimihinnasta, yksikköhinnasta tai niin edelleen. Se on, voi kuulostaa hyvältä idealta, mutta ei kuitenkaan ole, koska tässä tapauksessa vahvistetaan äh, salamyyntiä salakuljetusta kuluttajat hankkivat sitten tavaransa paljon vähemmän varmoista lähteistä, jota ei mitenkään valvota. Ja tällä voi olla todella vaikutuksia markkinamekanismeihin. Sitten vielä lopuksi tietysti on erittäin tärkeää olla tällainen eurooppalainen alkoholi- ja kansanterveysfoorumi, mutta erityisesti tarvitaan hyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken vertailu on erittäin tärkeä. Esimerkiksi Ranskassa Rova de Laitahan viittasikin, meillä on Ranskassa jo varsin tiukka lainsäädäntö. Ei saa mainonta, ei voi käyttää alkoholia urheilutiloissa. Se on jo varsin rajoittava ja näin on ollut jo pitkään, joten käytetään nyt näitä hyviä käytäntöitä, joita on, mutta tässä pitää korostaa ennaltaehkäisyä kaikkien haavoittuvaisempien väestöryhmien kohdalla. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Ajuusa. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja Kiitokset kaikille puheenvuoron käyttäjille. Täällä on sanottu jo paljon ja paljon kiinnostavia asioita. Minä en vastusta sitä, että laadittaisiin alkoholistrategia. Jos edellinen toimi, niin varmaan kirittäisi, jos sitä hieman vain korjaltaisiin. Suurin ongelma tässä varmaankin on se, että täältä käsin me emme voi ratkaista joidenkin yhteisöjen ongelmia joissakin maissa. Eurooppa on suuri, Euroopassa on paljon kulttuureja, erilaisia kulttuureja, ja hyvin paljon erilaisia tapoja käyttää alkoholia Etelä-Euroopan maissa. Meillä on tapana käyttää alkoholia sosiaalisesti ja yleisesti. Saman aikaan syödään jotain, eikä sillä ole mitään tekemistä toisen tyyppisten kulutustottumuksen kanssa, kun torstai ja kun perjantai lauantai iltana humalutaan kertakaikkisesti. Näin ei etelämaissa käy. Normas que sirvan para todos. Emme voi laatia sääntöjä, jotka pätevät kaikkiin, koska sillä tavallahan vain yritämme puuttua kaikkien eurooppalaisten elämänhallintaan, eikä se ole meidän tehtävämme, eikä meidän pidä näin tehdä. Mennäänpä sitten käytännön asioihin. Merkinnät. Olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä Rova Krostet ja Sommer sanoivat. Merkinnöissähän on jo allergiamerkinnät ja siellä on jo myös alkoholin prosentit. Kaikki tietävät, että alkoholi lihottaa ja että siinä on kaloreita ja että tärkeää on tietää, mikä alkoholipitoisuus juomassa on. Ei tätä tarvitse kellekään, kellekään kertoa, koska kaikki sen tietävät. In cuanto a las normas, pues es algo que... Sitten näistä säännöistä. Tämä kuuluu subsidiariteettiin. Kullakin on omat ongelmansa omissa maissaan Espanjassa. Meillä on erittäin tiukkaa sääntelyä alkoholialalla. Sen myyntiä säännellään, sen mainontaa säännellään. Se mm, tielainsäädäntö on erittäin rajoittavaa. Sakkoot ovat hyvin suuria, jos alkoholia on yhtään tippaa liikaa veressä ja korttikin lähtee helposti. Jos teillä on ongelmia maissa, niin ratkaiskaa ne siellä, eikä meidän tarvitse mitään yhdenmukaisia ratkaisee kaikille keksiä niin tämän hinta-asia, niin siihen ei myöskään kannata puuttua, siitä ei olisi mitään hyötyä edes. Niin, Espanjassa vielä alkoholin tuotantosektorilla käydään kampanjaa vastuullisen kulutuksen puolesta. Nämä ovat erittäin hienoja kampanjoja ja tällaisia on tehtävä. Nämä liittyvät kuluttajavalistukseen ja se on todella tärkeää. Meidän on puututtava syihin, mistä syystä juodaan, eikä seurauksiin, joita liikajuomisesta johtuu. Tarvitaan siis eh, valistusta vastuullisen juomisen puolesta. Muulta osin tämä on paitsi turhaa, niin jopa tarkoitusten vastaista. Kiitoksia. Man. Kiitoksia sitten edustaja Dorsman. Grazie Presidente. Ma io vorrei mm, ringraziare relatore perché penso... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä, kun tässä on kyllä laadittu oikein myönteinen päätöslauselma. Siinä on korostettu eroa käytön ja väärinkäytön välillä. Minun mielestäni tämä on aivan keskeinen kohta. Alkoholi, juomat kuuluvat kulttuureihimme, eikä pidä unohtaa sitä, että ne ovat myös tärkeitä taloudellisia tekijöitä, erityisesti joillakin Euroopan alueilla ja erityisesti maatalous, maaseutualueilla Jotkut Euroopan maaseutualueet käytännössä elävät alkoholituotteista, erityisesti viinistä. Myös Euroopan unionin vienti ulkopuolelle on sellaista, jossa alkoholi ei ole mitenkään merkityksetön. Toki väärinkäyttöäkin on ja riippuvuuttakin löytyy. Valitettavasti alkoholi on aine, josta voi tulla riippuvaiseksi, ja riippuvaisuus on valitettavasti sairaus. Sitten raskan olevat naiset. Minä en suoraan sanottuna usko, että kovinkaan paljon Euroopassa olisi naisia, jotka eivät tietäisi, että raskauden aikana ei pidä juoda. Se, joka ei sitä vielä ole ymmärtänyt, niin kyllähän sitä on paljon sen kun lukevat naisten lehtiä, ainahan on tuolla prinsessoja, jotka kieltäytyvät viinilasillisista, kun ovat raskaana. Kaikki tämän tietävät. Ongelmahan on se, että valitettavasti on myös alkoholista riippuvaisia naisia, jotka jäävät sitten raskaaksi. Eivätkä pysty raskaudenkaan aikana lopettamaan juomista. Tästähän tulee dramaattisia vaikutuksia kasvavalle sikiölle. Tähän asiaan olisi puututtava. Näihin naisiin olisi kohdistettava toimia lääketieteelliseltä taholta. Ei tämä ole mikään valistusta ja tiedotusta koskeva, vaan lääketiedettä koskeva ongelma. Kollega Pedicini viittasi näihin alkoholin kulutusmääriin Euroopan unionin eri maissa. Nämä tiedot ovat aika kiinnostavia. Esimerkiksi Italiassa voitaisiin ajatella, että siellä on, on pitkät alkoholin kulutusperinteet, paljon, paljon viiniviljelyä, ja saattaisi olla, että siellä käytetään paljonkin alkoholia, mutta tämähän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Euroopassa kulutetaan alkoholia alle 7 litraa vuodessa. Se on vähän pienimpiä määriä Euroopassa. Etu, tuolla kärjessä ovat maat, joilla ei ole tällaisia alkoholituotantoon perinteitä, niin kuin Italia, Ranska ja Espanja. Della, della serie anche paesi che da... Mon, täällä on maita, joilla on ollut vuosia voimassa. En nyt ehkä sen tämän kietolakia, mutta kuitenkin aika tiukkoja linjauksia alkoholin suhteen ja kalliita korkeita veroja, jotka tekevät alkoholin kalliiksi, mutta ei siitä ole silti ollut mitään hyötyä. Näemme siis, että vähimmäis- ja enimmäishinnoilla ei ole mitään merkitystä. Kyllä tässä strategioita voidaan laatia, mutta pohjaksi on otettu otettava vanha strategia. Viime vuosina on tehty paljon ja nyt on tärkeää ottaa pohjaksi se, mitä olen tekemässä. Esimerkiksi viini ala on jo vuosia edistänyt tällaista äh, vastuullista käyttöä. Eihän, eihän viinin tuotteetkaan halua, että kuluttajat kuluttaisivat liian paljon, koska voihan olla, että vähän aikaa tällainen henkilö on hyvä asiakas, mutta loppupeleissä näin ei ole. Se ei, ei humalainen asiakas ole hyvä edes viinituotantoalalle, joten kyllä meidän on löydettävä tasapaino tähän asiaan ja pureuduttava sitten näihin ongelmiin siellä, missä ne ovat, eikä niitä pidä tietenkään kieltää. Kiitoksia. Herbert ja eh, e adesso on kollega Gardini. Kiitoksia sitten edustaja Gardini. Eh, non molto da aggiungere, è stato detto tantissimo. Tähän ole paljon lisättävää, täällä on paljon jo sanottu, mutta minusta on hyvin tärkeää korostaa yhtä asiaa. Kollega Juuso aivan hienosti sanoikin, että puhumme erilaisista kulttuureista. Kulttuura, kulttuurisana on tärkeä. Puhumme erilaisista tottumuksista. Kaikki ihmiset ovat aina juoneet alkoholia. Ne, joilla ei ollut viinirypäleitä, niin sitten käytettiin riisiä tai muita aineita, joista alkoholia sitten tehtiin. Se kuuluu aivan ihmi, ihmisen olemukseen tämä alkoholin käyttäminen. Ja tapoja on hyvin erilaisia. Meidän on kuitenkin vältettävä se, että emme tee itsemme naurun alaiseksi. Täällä on jonkinlaisia pyrkimyksiä, jotka kyllä menevät ihan vitsin puolelle. Jos nyt ajatellaan, että meidän merkintöjemme kautta saattaisimme todella kaikki maailman pahuus poistaa, niin olemme aika naurettavia. Kuten edustaja Dorfman, Dorfman sanoi, kyllä kaikki naiset tietävät, että raskaana ei pidä puolustaa tupakkaa, ei pidä juoda alkoholia, ei pidä itse juoda sitä kahvia, koska kafeinikin kofeinikin on epäsuositeltava. Laitetaanko nyt sitten kahvipaketteihinkin ja kahvikuppeihin, että älkääpä juoko tätä, jos olette raskana. Mehän me, meidät nähdään aivan naurettavina. Kohta meidän pitää seurata naisia yhtä paljon aina kuin raskainenkin aikana. Nykyään naisethan, naiset menevät Äh, lääkärin puoleen, lääkärin luo ennen kuin tulevat ra, raskaaksi, kun he haluavat edistää metabolismia ja ties mitä. Ja tehdään analyysiä toisensa jälkeen. Minun mielestäni tämä on täysin naurettavaa ajatella, että meidän merkintöjemme kautta me saat, voisimme antaa ohjeita ja neuvoja ihmisille aikoina, joina ihmisiä valvotaan eniten kuin, enemmän kuin koskaan, niin he ovat tietoisimpia asioista kuin koskaan. Aivan kuten Herbert sanoi, onhan olemassa naisia, jotka ovat riippuvaisia alkoholista, eivätkä pysty sitä jättämään ponnistuksista huolimatta, mutta ei varmaankaan merkinnän avulla riippuvaisuus loppuu. Ehkä sinne lääkärin avulla voitaisiin selvitä paremmin. Ongelma koskee sitä, ja tästähän puhuvat henkilöt, jotka hoitavat näitä asioita. Italiassa on järjestö, joka käsittelee maksaperäisiä sairauksia ja he sanovat selvästi, että heidän tutkimuksensa mukaan merkittävä ero alkoholiriippuvaisuus ja nuorten alkoholin liikakäytössä ne koskee perhettä, kun, kun äh, no, nuoria seurataan, niin äh, tilanne parantuu, mutta kun perhe jättää nuoret oman onnensa nojaan, niin alkoholin väärinkäyttöä on jopa 12 prosentilla, kun toisella ryhmällä oli 23 prosenttia. Todella valistus on olennaista. Mehän tiedämme, että kun katsomme omia lapsiamme, ja kun silloin lastui voimaan, niin tällaista kaikenlaiset säännökset, jotka koskevat alkoholin käytön, autoa ajaessa, meillähän meillä on aika pienetkin määrät tässä. Niin pilarajuus viittasi sosiaaliseen käyttöön ja tällaisia pieniä määriä suvaitaan, mutta 21 vuotti aksia ammatillisille ajajille äh, on nollatoleranssi. Nuoret tietävät kyllä nyt tämän asian ja järjestävät sitten asiansa sen mukaisesti joka ilta päätetään, kuka on se, joka ei juo, koska hän ajaa tai, tai muuten pyytävät, että vanhemmat tulevat hakemaan. Uskon, että tämä on ollut yksi kaikkein hyödyllisimmistä välineistä, joita valtio on ottanut käyttöön. Erityisesti valistus on tärkeää. Jos nyt merkinnössä sanotaan kaikki nämä asiat, niin minun mielestäni se tekisi Euroopan unionin vain naurun alaiseksi sitten palataan taas tähän kurkkujen asiaan ja mu- muihin. Ja kansalliset sanovat, että niin, niin teille, te, meidän verojalla teidät maksetaan ja menette sinne tekemään aivan naurettavia juttuja. Näin kyllä voidaan saada taas miljoonia ihmisiä euroskeptikoiden puolelle. Yritetäänpä nyt hoitaa tämä kunnolla kotiin. Kyllähän tähän liittyy kulttuuri ja viinipulloon liittyy kulttuuria, perinteitä, viiniviljelyä, historiaa, geopolitiikkaakin ja maahanmuuttovirtoja ja kansa, kansanhistoria. Voidaan puhua aivan kulttuurin ADNstä. Meidän on vältettävä tässä nyt naurunalaiseksi joutuminen. Minun mielestäni on todella vaarassa se, että jälleen kerran annetaan annetaan oikein lyödä löylyä sen eteen, että ihmiset näkevät meidät aivan turhina. Kiitoksena. Sitten Karhait, Florence. Kann ich hier hinzufügen? No täällä on esitetty hyviä argumentteja ja niihin ei ole enää mitään lisättävää, mutta Eurooppa-vaalit on nyt käyty ja Eurooppa-vaalien kynnyksellä kansalaiset ainakin minulle sanoivat, että Eurooppa puuttuu liikaa yksityiskohtiin. Ja Tuskinpa Italiassa, Kreikassa tai muualla tilanne oli toisenlainen. Täytyykö meidän todellakin kertoa kansalaisille, eli että me, Brysseli, neuvomme hallituksia tai kansalaisia esimerkiksi Ateenassa. Mehän joudumme ihan naurun alaisiksi. Me emme voi hyväksyä tätä asiakirjaa. Meillä on olemassa päteviä hallituksia, antakoon heidän toimia. He kykenevät siihen paremmin kuin me. Kiitoksia. Kiitos Karl-Heinz. Seuraavana puheenvuoro komission edustajalle, edustaja Filip Rux. Sanko pääosastosta. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja parlamentin osoittama mielenkiinto ja tuki ja ENVI-valiokunta alkoholikysymyksiä. on erittäin tärkeää tietoa myös komissiolle. Todella tervetullutta. Komissio on hyvin tietoinen siitä, että tämä on vakava ongelma niin terveydellisiä vaikutuksia ajatellen kuin kielteisiä vaikutuksia syntyy myös muihin henkilöihin. Tässä mainittiin on väkivaltaisuus, mutta tämä haittaa koko yhteiskuntamme ja olemme myös siitä samaa mieltä, että EUn toimet ja jäsenvaltion kansalaisyhteiskunnan yhteistä toiminta tarvitaan. Nyt kuitenkin haluaisin hiukan korjata joitakin väärinkäsityksiä suhteessa tähän tekstiin, jota olemme ehdottaneet aivan erityisesti kohdassa yksi. Kohdassa yhdeksän päätösasemassa viitataan EUn toimintasuunnitelmaan alkoholihaitoista. Valiokunta näyttää ajattelevan, että komissio on hyväksynyt tällaisen toimintaohjelman alkoholihaitoista. Itse asiassa komissio aloitti 2013 vuonna sellaisen hankkeen, että aletaan työstää kansallisia alkoholipolitiikkoja ja pyritään tiedottamaan alkoholin haitoista nuorisolle, että mitä tulee humalhakuiseen juomiseen. 2006 jo hyväksyttiin omasta strategia, että mä kannattaakin sanoa. Me edelleenkin olemme sitä mieltä, että tavoite ja 2006 strategian välineet ovat edelleenkin ihan toimivia. Kun käsittelemme asiaa, jäsenvaltio- käsittelemme asiaa jäsenvaltioiden kanssa, tuli selväksi, että EU-strategiaa ei voitaisi aloittaa ja hyväksyä komissiossa viimeisen kollegion vielä virassa ollessa. Kun olemme ottaneet tämän asian huomioon, kannattaa teidänkin täytyy tietää, että komitea päätti jatkaa toimintasuunnitelman työstämisen. Se tulisi viite asiakirja jäsenvaltioille ja sidosryhmille, että ne voisivat toimia vapaaehtoiselta pohjalta, pohjalta 2006 strategian tavoitteiden mukaisesti. Komitea laati kaksivuotisen toimintasuunnitelman äh, liikakäytöstä 2014. Ja komissio päätti tukea jäsenvaltioiden toimia, koska valvottiin näiden, tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Tämän lisäksi haluaisin kertoa teille, että myös jäsenvaltiot miettivät, mikä olisi sopiva EU-tason toimintatapa. Ja hiljattain jäsenvaltiot viime syyskuussa itse asiassa tukivat tällaista asiakirjaa, jota nyt ollaan juuri arvioimassa komission eri yksiköissä. Mutta niin kuin täällä salissa sanottiin montakin kertaa jo tänään, on tärkeää muistaa, että päävastuu kansanterveydestä ja siihen toimista ja miten vähennetään alkoholin haittaa, se kuuluu kuitenkin jäsenvaltioiden toimialaan. Komission sääntönä on ollut edelleenkin on tukea jäsenvaltioille, jos EU voi tuoda jotakin lisäarvoa. Ja komissio tällä hetkellä on miettimässä, miten voidaan viedä eteenpäin työt, jo tehtyä työtä alkoholiaitosta Kaikki ehdotukset kaikilta sidosryhmiltä ovat erittäin tervetulleita ja niitä tullaan sitten arvioimaan tämän prosessin yhteydessä, joka jatkuu. Osana prosessia täytyy miettiä, miten alkoholihaitat voivat – sopia holistiseen toimintatapaan, kun pyritään tätä kautta vähentämään kroonisia tauteja ja niin edelleen. Komissiohan asettanut erittäin tiukkoja prioriteetteja. Kun ollaan vielä tässä muokkaamassa uutta politiikkaa, komissio jatkaa työtä EUn alkoholistrategian mukaisesti ja haluan nyt sanoa todella selkeästi, koska tämä strategia päättyy 2012 ja komissio ei ole mukamassa mitään tehnyt, mutta paljonkin on tehty vuoden 2012 jälkeen. Tässä on pyritty helpottamaan työtä, jakamaan parhaita käytäntöjä, valvomaan menettelytapoja käytännössä jäsenvaltioissa ja sidosryhmien parissa, erityisesti tämän kansallisten viranomaisten foorumin kautta, mutta myös tämän toisen alkoholifoorumin kautta, niin kuin sanoin, on toteutettu toimintasuunnitelmaa me myös viime vuodesta lähtien olemme osallistuneet yhteiseen toimintaan, jolla pyritään vähentämään äh, alkoholihaittoja. Tämä oli kolmivuotinen ohjelma ja tässä pyritään juuri reagoimaan johonkin kysymykseen, jota täällä on tänään esille. Voimmeko käyttää harkintavaltaa, mitä tulee erilaisiin kansallisiin säädöksiin. Voidaanko lähentää joitakin periaatteita? On selvää, että vieläkin joissakin jäsenvaltioissa on, tai eri jäsenvaltioissa on erilaisia määritelmiä alkoholin liittyvistä riskeistä. Näitä, näistä kysymyksistä tällä hetkellä neuvostellaan ja keskustellaan komission tuella jäsenvaltioiden kanssa. Ja meidän pitää pystyä vieläkin enemmän toimimaan tehokkaasti. Me olemme tehneet työtä alkoholi- ja terveysfoorumin kanssa ja meillä on tällainen työryhmä, joka yrittää parantaa alkoholifoorumin tekemää työtä, joten johtopäätöksenä haluaisin korostaa, että komissio edelleenkin tekee työtä ja pyrkii vähentämään alkoholihaittoja. Nykyisten 2000 kuusi strategian mukaisen tavoitteiden muodossa ja komission toimivaltuuksien rajoissa. Sehän on myös tärkeä asia ottaa huomioon ja mainita. Niin kuin minä sanoin, eh, asia tulevasta ollaan nyt käsittelemässä ja minä toivon, että ihan lähitulevaisuudessa pystymme kertomaan teille, että minkälaista ajattelua tähän nyt liittyy, kun olemme sulatelleet kaikkia tietoja, joita jäsenvaltioista ja sidosryhmiltä on tullut. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Now I have to... Paljon kiitoksia. Nyt muistutan aikataulutuksesta. Tarkistukset on jätettävä 12. helmikuuta mennessä 31. maaliskuuta täällä äänestys ja sitten huhtikuun kakkosessa täysistuntoäänestys. Näin pääsemme seuraavan asian esityslistalla aiheena sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma REFIT. Tämä hetkinen tilanne ja näkymät ja heti alkuun aloitankin itse, koska minä toimin valmistelijana. Vuonna 2014 komissio julkaisi tiedonannon otsakkeella REFIT, sääntelyn toimivuus ja tuloksellisuustilanne ja näkymät, ja me päätimme laatia lausuntoluonnoksen, aiheesta. Mitä tulee REFIT-ohjelmaan, niin se on tärkeä komission aloite tarkoituksena yksinkertaistaa unionin lainsäädäntöä. Sen pitäisi olla selkeä, yksinkertainen ja turvallisuutta tarjoava. Tarkoituksena on byrokratian kitkeminen ja yksinkertaistaa lainsäädännön tekstuaalista muotoilua. Ja näin yritetään päästä strategisesti keskeisimpiin tavoitteisiin ja hyödyntää unionin lainsäädäntöä mahdollisimman tehokkaasti ja ilman turhaa byrokratiaa, noudattaen samalla perustamissopimuksia sekä suhteellisuusperiaatetta. Kun katsotaan komission tekstiä, niin siellä katsotaan, miten REFIT-ohjelma on pantu täytäntöön ja ehdotetaan uusia toimenpiteitä. On olemassa jo ensimmäinen luonnos, vuosittaisesta REFIT-tulostaulusta. Siitä käy ilmi, miten toimenpiteet on pantu kansallisella tasolla täytäntöön. Monet tehtävät kuuluvat myöskin meidän toimivaltuuksimme, muun muassa maaperädirektiivin poistaminen tai sitten oikeuden saatavuus ja Natura 2000 sekä elintarvikelainsäädäntöön liittyvät kysymykset kuuluvat meille. Edelleen nämä ilmoitetut uudet arvioinnit koskien hiilien, hiilen sieppaista ja se CO-päästöt, siis hiilidioksipäästöt autoissa ja ääni ja direktiivit kemikaalilainsäädäntö REACHin lisäksi esittelijät toivottavat tervetulleeksi REFIT-ohjelman ja tulostaulun on myös tar- tarkoituksena poistaa turhaa sääntelytaakkaa, mutta hän on huolissaan mahdollisesta sääntelyn poistamisesta ympäristön, elintarviketurvallisuuden ja terveyden alalla erityisesti. Tekon syynä on nyt vain vähentää byrokratia. Muistatte varmastikin, kuinka komissio arvioi tätä mahdollista vetää pois muovipussiin ehdottu sen jälkeen, kun lainsäätäjät olivat jo tässä päässeet, päässeet sopimukseen. Tähän liittyy myös keskustelu, joka koskee komission aikomusta vetää pois jätelainsäädäntöehdotus ja muuttaa ehdotusta koskien kansallisia päästöjä. Kuten tiedämme, tiedämme hyvin tämän tarinan ja odotamme komission Jäsen herra komission varapuheenjohtaja Timmermansin vierailua maaliskuussa niin, että saisimme häneltä selvennyksiä asiaan. Nyt käsittelemme tämän asian tässä valiokunnassa ja aloitamme heti puheenvuorokierroksen. Edustaja Caputo ensimmäisenä SND-ryhmästä. Eh, grazie Presidente. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella teitä teidän tekemästänne työstä valmistelijana on erittäin tärkeää vähentää byrokratiaa ja vähentää hallinnollista taakkaa ja parantaa lainsäädäntöä. Tämä on hyvä pyrkimys, mutta ohjelmaan Ohjelman myötä ei pidä kuitenkaan leikata ympäristön elintarviketurvallisuuteen ja terveysstandardeihin kohdennettuja äh, varoja, mitä komission e- e- ilmoituksen vetää pois ehdotus, joka koskee muovipusseja ja jätteitä. Haluaisin kuitenkin korostaa joitakin mielestäni hyvin keskeisiä kohtia, joiden osalta oma ryhmäni tulee tekemään tarkistuksia. Ensinnäkin tämä gold plating-tekniikka, eli että Euroopan direktiivi hinnat äh, otetaan erityissäännöksiä. On määriteltävä yhteisön tasolla gold plating-menettely niin, että taataan täytäntöpano oikein EUn oikeuden tasalta, jotta voidaan äh, saada vertailukelpoista tietoa. Jäsenvaltioiden on perusteltava goldplating kohtelun. Missään tapauksessa sen ei pitäisi lisätä monimutkaisuutta ja kustannuksia eri tason viranomaisille. Tunnustan kuitenkin, että mikäli goldplatingin kautta siis säilytetään korkean tason turvallisuus esimerkiksi ympäristökysymyksessä, se voidaan säilyttää, kunhan tehdään kansallisen tason vaikutusten arviointi. Edelleen komissio on taannut avointa käsittelyä, kun se arvioi vaikutuksia on vältettävä. ympäristökysymyksiä poliittiset väliintulot sekä ilmastokysymykset kemiallisissa aineissa ja eräillä muilla alueilla. Kuulemiset pitäisi olla saatavilla useilla kielillä ja myös verkossa niin, että voitaisiin helpottaa kommenttien ja palautteiden kiertoa. Sitten uuden teknologian käytöstä olen sitä mieltä, että voidaan lisätä että tehokkuutta ja parantaa hallintoa, virtuivasta lainsäädäntöä ja parantaa sidosryhmien mukaantuloa. Tarvitaan uusia keinoja, kuten interoperability, pilvilaskentaa ja muut välineet. Ja näin voidaan vähentää kustannuksia esimerkiksi, kun ajatellaan elektronista ja elektronisia jätteitä varmaankin voitaisiin tilannetta parantaa. Sie, ja e adesso la collega Girling. Kiitoksia sitten Girling. Thank you, Chairman. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tehdystä työstä. Minun ryhmäni halusi korostaa sitä, että meissä refit tiedonanto komissiosta on tästä jatkuvaa prosessia. Se ei ole mikään kerta kysymys, josta pitää laatia lausunto, vaan se on osa jotakin olennaista, jonka pitäisi kuulua syvällisten lainsäädäntöprosessiin kaikessa. Ja tältä pohjalta katsottuna ehkä haluaisimme hiukan enemmän yksityiskohtaisia refit refitohjelmaan. Ja jos ne tulee tulostauluun, haluaisin hiukan kommentoida, miten tätä voitaisiin tai pitäisi täydentää vuosittaisella, vuosittaisella julkilausumalla, mitä tulee nettihyötyyn ja menoihin. Sitten liian lainsäädäntöä, sitä on erityisesti ympäristö- ja terveyskysymyksissä, kun tarkastelee vain yksinkertaisia prosessia, kuten juuston valmistus, ja katsokaa sitten asetuksia ja säätely, joka tähän liittyy, on ihan valta- valtavasti sääntöjä, jotka eivät aina täydennä toisiaan, eivät ole keskenään loogisessa yhteydessä, ja tämän takia ennen kuin lisäämme yhtään mitään tähän elintarvike ruuhkaa, niin se vielä tulee uudestaan monimutkaistamaan asioita, jos jotakin lisätään haluaisimme välttää sen, että ei jatketa sellaisen ajatuksen ylläpitoa, että yksinkertaisuus lainsäädännössä olisi huono asia ympäristön kannalta. Päinvastoin haluaisin, että Envissä korostettaisiin sitä, millaisia hyötyjä tästä saattaisi syntyä ympäristöllä, yksinkertaistettaisiin sääntöjä, koska tätä kautta voimme olennaisella tavalla auttaa parempaa täytäntöönpanoa. Ja niin kuin usein täällä puhutaan valiokunnassa, ellemme saa noudattamista aikaan, niin kaikki työ, mitä täällä tehdään, on lähes turhaa. Joten yksinkertaistaminen voi varmistaa, että ihmiset myös noudattavat sääntöjä. Minulle tämä on perustavoite hyvässä lainsäädännössä. Mielestäni meidän pitäisi käyttää lausuntoja myös siihen, että korostamme pk-yritysten merkitystä ja niiden roolia refitissä niin pitäisi näkyä myös muidenkin valiokuntien lausunnoissa. PK-yritykset ovat erittäin tärkeitä meidän alueellamme ja niillä on tärkeä rooli, kun kehitetään niin sanottua vihreää taloutta ja, ja elintarviketeollisuus on tässä tärkeässä roolissa. Vaikutus kyllä tunnetaan varsin hyvin ja vielä palaisin tähän kumuloituvaan lainsäädäntömäärään. Miten tämä kaikki eh, säätely toimii, toimii yhteen ja sopii yhteen, miten se sitten taas vaikuttaa siihen, miten yritykset pärjäävät ja pystyvät noudattamaan säännöstelyä, sääntöjä, vaikka sitten muovipasspusseista voisin puhua. Mutta voisin myös sanoa, että ilmeistä on, että täällä on tehty valtavasti työtä tässä valiokunnassa. Täältä tulee paljon lainsäädäntöä Useimmat meistä ovat olleet mukana lukuisissa trilogeissa ja me tiedämme, että joskus kompromissit eivät aina tarkoita parasta tulosta. Aamutunnella voidaan tehdä kompromissi, joka vie ytimen pois koko lainsäädännöstä. Me uskomme, että refitin ytimen pitäisi olla siinä, että huolella tarkastellaan lainsäädäntöprosessia. Ja yksi sellainen asia, johon voisimme pystyä, on, että silloin kun lainsäädäntöä on jostakin monimutkaisesta alasta ja ympäristö on usein tämän tyyppistä, niin olemme sitä mieltä, että pitäisi olla toisenkin vaiheen äh, konsultaatio, jolloin lainsäädäntöluonnos julkaistaan ja sitten tähän liittyy äh, vaikutusarviointi ja sitten sitä voidaan kommentoida sähköisesti esimerkiksi kaikilta sidosryhmiltä ja sitten laadimme vasta sen jälkeen lopullisen version, jossa kootaan yhteen kaikki. Sen ei pitäisi viedä pois mitään lainsäädäntöä, vaan toivottavasti tarkoittaa sitä, että meillä saisimme yksinkertaisemman, helposti käytännössä toteutettavan prosessin aikaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Uh, Kiitoksia. Kiitokset valmistelijalle tehdystä työstä tästä asiakirjasta. Me olemme olleet erittäin tyytyväisiä Refit lähestymistapaan ja myöskin komission ehdotukseen. Aldelle on tärkeää vähentää hallinnallista taakkaa ja byrokratia erityisesti PK-yritysten keskuudessa se on meidän ryhmälle tärkeä asia. Yksi esimerkki. Yksistään Saksassa 43 prosenttia yrityksistä sanoo, että byrokratiaa on este investointitoiminnalle – ja siksi se on aiheuttanut myöskin epävarmuutta. Voisin antaa myöskin lainsäädäntöesimerkkejä esimerkiksi REACHin liittyen. Se on edelleenkin rahoituspainoitteinen, mutta myöskin byrokraattinen toimintaeste PK-yrityksille. Mitä tulee Natura 2000 ohjelmaan, niin PK-yritykset ovat joutuneet kohtaamaan byrokratiaa ja epävarmuustekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet investointien ja sosiaalinen ulottuvuuskin on joskus jäänyt taka-alalle. Eli yleisesti ottaen me olemme valmiita hyväksymään tämän tekstin ja hyväksymään REFIT-ohjelman, mutta kohtaan kolme liittyen meillä on kysymys, niin kuin kollega Görlingkin äsken totesi. Mekin olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme tehokasta lainsäädäntöä ja sääntelyä, joka antaa jäsenvaltioille velvollisuuden toimia. Mutta jos päällekkäistä työtä tehdään, niin silloin meidän täytyy purkaa sääntelyä ja poistaa turhia määräyksiä. Siinähän tämä koko ehdotuksen ajatus piilee. Ja lopuksi todettakoon, että komission tiedonanto Refitiin liittyen puuttuu myöskin jäsenvaltioiden tehtävään sääntelyn purkamisessa. Yksi kolmas osa hallinnollisesta taakasta perustuu unionin lainsäädäntöön, Joten jos halutaan katsoa, millä tavalla sääntely vaikuttaa ruohonjuuritasolla, niin me tarvitsemme todellakin tarkkaa kansallista tietoa, jota käytetään sitten REFIT-tulostaulukkojärjestelmässä hyödyksi. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Konitsne. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia tästä työstä ja ehdotuksistanne. Mielestäni tässä on oikeastaan mukana käytännössä kaikki se, mitä viime kuukausina on keskusteltu. Niin kuin täällä todettiin, tämä on esimerkki siitä, kuinka komissio voi käsitellä hyvin tärkeitä lainsäädäntöehdotuksia. Tämä oli hyvä opetus meille kaikille. EU oli niin, te olitte hyvin diplomaattinen omassa yhteenvedossanne. Kiitoksia siitä. Minulla on muutamia huomioita. Refittiin. Refitissä on järkeä, koska vähemmän byrokratiaa on järkevää. EUn kansalaisilta puuttuu luottamusta EUhun ja se johtuu myös siitä, että lainsäädäntö usein muuttuu ja uusia sääntöjä tulee jatkuvasti EUlta. Me haluamme tietenkin tällaisen välttää, mutta komission pitäisi olla tietoinen siitä, mitä riskejä liittyy sääntelyn purkamiseen. Esimerkiksi sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia ympäristöllemme. Hyvin tärkeää on sekä kontekstissa, on kun hieman säikäytti minua. Minusta olisi hirveää, jos komissio käyttäisi tätä ohjelmaa niin, että se hylkäisi sellaiset ehdotukset, joista komissio ei pidä. Tätä ei ole vielä mainittu, mutta jos komissio sanoo, että ongel- täällä on ongelmia ja tuo voisi olla huono, jos komissio voi lähettää merkkejä, että se jostakin pidää. Esimerkiksi koskien oikeutta veteen. Voisi olla tällainen asia. Tämä liittyy kansalaisaloitekysymyksiin, niin ne pitäisi ottaa tosissaan. Olemme juuri laatimassa lausuntoa aiheesta, mutta minusta ei voida hyväksyä sellaista, että komissio hylkää aloitteita lähettämällä vain viestiä, jonka mukaan he eivät pidä esimerkiksi kansalaisaloitteista. Kansalaisilla on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa lainsäädäntöprosesseihimme. Ja, ja nyt komissio sanoi, että komission pitäisi edes tätäkään pientä määrää kunnioittaa. No tämä tästä asiakirjasta, josta täällä keskustellaan. Ehkä vielä jotakin haluaisin tähän lisätä. Kuinka ehdotukset hyväksytään? Haluaisin saada hieman palautetta komissiolta. Mitä tapahtuu meidän ehdotuksillemme? Joissakin jäsenvaltioissa on usein sellaisia tilanteita, että emme ole vielä saaneet viimeisteltyä yhden lainsäädännön täytäntöönpanoa ja, ja sitten siellä on jo kaksi tai kolme uutta äh, lakia odottamassa täytäntöönpanoa ja sitten kaikki sanovat, että no ei se mitään, ei tämä ole meidän vikamme, tämä johtuu Euroopan unionista. Mielestäni vesilainsäädäntö, maaperän lainsäädäntö ovat sellaisia kysymyksiä, joihin meidän pitäisi suhtautua kokonaisvaltaisesti, katsoa, katsoa miltä ne näyttävät kansalaisten vinkkelistä. Hyvin usein jäsenvaltiot joutuvat rikkomusmenettelyihin, koska jotkut valtion virkamiehistä tulkitsevat hyvin erikoisella tavalla tekstejä. Tiedän, että meidän on pidettävä kiinni EU-lainsäädännöstä, mutta, mutta usein paikalliset viranomaiset lisäävät kyllä paljon enemmän omaa, omasta taskustaan näihin lainsäädännön koukeroihin. Joskus, joskus nämä tekstit jäävät byrokraattien tulkittaviksi. you know, Chair, I'm always short. Puheenjohtaja, minähän puhun ihan aina lyhyesti. Ei saa nauraa. Yritän nyt puhua lyhyesti tästäkin, vaikka tämä minua oikein erityisesti kiinnostaa, mikä ei varmaankaan teille hämmästytä. En usko, että kukaan on eri mieltä äh, siitä, kun ollaan poistamassa turhaa hallinnosta taakkaa. Eihän kukaan ole eri mieltä tästä. Kuitenkin Refit-agendasta tulee yhä enemmän tällaista sääntelyn purkuagendaa, piste. Eikä se liity mitenkään siihen, että poistetaan turhaa taakkaa hallinnoista ajatellen. Se on vain uusi perustelu sääntelyn purulle. E, Eihän syyttää juuri suuret teollisuudet ja Business Europe, jotka seuraavat valppaina tämän asian kehitystä. Ja minun täytyy myös sanoa, että todellakin haluaisin korostaa tätä, että aina kun puhutaan PK-yrityksistä, sehän on tämä uusi poliittinen juttu. Jos haluaa jotakin toteutettua, niin sitten mainitaan perustuksessa PK, koska sitä kanssa on hienoa, ne on taas täällä mainittu. No ehkä lainaisin henkilö, tahoa, joka johtaa Brysselistä PK-järjestöä. Puhuisin Stoibel-agendasta. Hänhän on juuri se henkilö, jonka pitäisi työstää refites. Silloin kun Stoibel teki työtään viimeisessä syyskuun ja tuli loppupäätökseensä. SM, saman tämä lainaus, ei ole mitään järkeä, se kuulostaa hyvältä, mutta se on pelkkää populismia. Näin pk-yrityksetkin tämän asian näkevät. Tästä asiasta on tulossa yhä enemmän tällainen yrityksiä miellyttävä juttu. Jos haluamme todellisen agendan turhasta hallinnosta taakasta, silloin meidän pitää todellakin varmistua siitä, että tartumme tähän asiaan, emmekä edistä sääntelyn purku asioita. Ja viimeisen kahden, muutaman kuukauden ajalla on hyvin nähty, että Refit-agendasta on tulossa siis tällaista sääntelyn purkuohjelmaa. Ja todellakin olen sitä mieltä, että ympäristövaliokuntana meidän pitää varmistaa, että se, mitä Eurooppa tässä asiassa tekee ja pitäisi tehdä, on antaa ympäristön kannalta suojelua kansalaisille. Ja näin, tämä vaikuttaa, että laaditaan lakeja. Ja kyllä tämä tarkoittaa sitä, että yritysten joskus täytyy sopeuttaa toimintatapojaan näihin lakeihin ja periaatteisiin, mutta mitä me kutsumme ympäristön suojeluksi tai ter- kansanterveyden suojeluksi, on ehkä sellaista, mitä jotkut muut kutsuisivat hallinnollisesti taakaksi ja kiusaksi. Mutta olen pahoilla, niin tätä lainsäätäjien pitää tehdä ja pitää, olla varo, pitää varoa sitä ansaa, että refitistä tulee vain avoin sekki sääntelyn purulla. Todellakin haluaisin nähdä, että tämä olisi vähän vahvemmin esillä tekstissä. Olen kyllä tyytyväinen esittelijän tähän asteessa tekemään työhön, mutta vihreät kyllä tulevat tekemään tässä tarkistuksia. Siis toistaan ei pidä, emme vastusta turhaa hallinnosta taakkaa, mutta pitäisi estää tällainen avoin sekki sä, sääntelyn purulle, niin kuin nyt on tapahtumassa, ja kaikki, jotka käyttävät perusteluna pk-yrityksiä, niin viittaisiin moniin pk-yrityksiin. Eivät tekään kaikki sano, että kaikki sääntely on pahasta ja tämä, tätä on tärkeää korostaa. Ja edelleen ehkä tämä uusi herra Stoiben nimitys, hänen pitäisi löytää seuraaviin toimiin. Minä todellakin ihmettelen, miksi ei ole sitä suurta keskustelua koska viimeisemmät, viimeiset äh, päätelmät eivät saaneet neljältä järjestöltä tukea haluttiin tukea 15 järjestöä, mutta viisi järjestöä kuitenkin loppujen sanoi, että emme voi tukea tällaisia päätelmiä enää. Ja nämä neljä olivat ympäristöjärjestöjä, kansanterveysjärjestöjä tai terveysjärjestöjä, kuluttajajärjestöjä ja AY-liikke. Täältä löytyy vastustusta. Joten hyvin näette, että tästä on tullut, että tähän tällainen, on tulemassa tällainen poliittinen sävy, ja meidän pitää varmistaa, jos näin toimimme, niin tämä tässä toimitaan kohdennetusti, eikä tässä tule mitään poliittista agendaa, mihin monet tällä hetkellä, hetkellä pyrkivät, niin kuin Business Europe ja vetoaisin teihin. Tässä ei ole kyse mistään PK-yrityksestä. Sitten edustaja Delfon. Grazie, Presidente. Dunque, Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme yhtä mieltä tästä refit-aloitteesta sitten hyväksymisestä tästä onkin vaikea olla eri mieltä, niin kuin joku täällä sanoi. Ohjelmassa on todella helposti jaettavia tavoitteita niin, että kevennettäisiin byrokratiaa ja tässä on myös tavoite, joka meille on hyvin tärkeä. Toivon, että lupauksista pidetään kiinni. Nimittäin se, että jatkossakin jatkuvalla tavalla arvioidaan sääntelyä, jota tuotetaan ja erityisesti täytäntöpanon vaiheessa katsotaan millaisia vaikutuksia niillä on kansalaisten elämään. On todella vaikeaa olla eri mieltä yleisestä refit-asian lähestymistavasta. Tästä syystä haluan, meidän valmistelijan työtä ja haluamme kiittää häntä siitä. Hän on ilmaissut asiat tavalla, jolla niistä voidaan olla yhtä mieltä. Olemme yhtä mieltä Ensinnäkin siitä, että on tärkeää tunnustaa tämän menettelyn tarpeellisuus ja toisaalta mm, ympäristövaliokunta ilmaisee huolensa johtuen niistä seurauksista, joita tällä menettelyllä voi olla ympäristölainsäädännölle, elintarviketurvallisuudelle ja terveydelle. Olemme yhtä mieltä, niin kuin edustaja Gölinkin sanoi aikaisemmin, että yksinkertaisuuden ei tarkoita välttämättä ympäristölainsäädännön huolontamista. Voihan näin käydäkin. Aivan hetki sitten Eichhout puhui tästä, että vaaranahan on juuri se, että joudutaan sääntelyn pyrkemiseen niin, että myös tämänkin valiokunnan hyväksymää sääntelyä kumottaisiin meidän puolustettava sitä. Periaatteessa todella kannatamme valmistelijan tekstejä olemme tehneet ehdotuksia ja tarkistuksia, joiden kautta lausunnosta tehdään vielä vahvempi, erityisesti koskien joitakin kohtia. sen niistä vain yhden, mutta, mutta teemme mitä siellä tarkistuksessa Sanotaan, että ilmaisemme huolemme sääntelyn purkamisesta, ei näin, vaan me pyydämme, vaadimme, että mitä sääntelyn purkamista tästä ei joudu pyrimme vahvistamaan niin joitakin kohtia tässä lausunnossa, koska ympäristövaliokunnan tehtävänä on vahvistaa ja puolustaa ympäristölainsäädäntöä ja terveyttä ja elintarviketurvallisuutta myös huomioiden lainsäädännön toteuttaminen. Kiitoksia sitten edustajan Kroste. Merci beaucoup, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua aika tiivisti. Tietenkin tuen teidän mietintöänne. Mielestäni on tärkeää osoittaa, että Eurooppa keskittyy tärkeisiin kysymyksiin eikä pyri kaikkea sääntelemään. Me haluamme tehokasta lainsäädäntöä, mutta tehokkuuden ei pidä johtaa siihen, että taso laskee terveys, Nämä ovat kaikille eurooppalaisille tärkeitä asioita. Lisäisin kuitenkin, että ratkaiseva tässä on myös lainsäädännön seuranta. Ja Damatsin lainsäädännön seuranta ja valvonta. Mehän huomaamme, kun tutkitaan joidenkin direktiivien toteutusta, että joskus on väärin huonosti siirretty kansalliseen lainsäädäntöön eri tavoilla eri maissa, joten ne vaikuttavat eri tavoin ja nämä erot sitten eivät suinkaan johda mihinkään harmonisaatioon, johon pyrimme, vaan erilaiseen kilpailutilanteeseen muun muassa taloudesta ajatellen. Ja sitten nyt on, tästä on tullut tällainen karikatyyri, kun puhutaan PK-lobbauksesta. Minä itse käyn paljon kentällä alueella, niin on pal- varsin paljon PK-yrityksiä. Kun sitten tapaa näitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, niin suorastaan ei niillä ole aikaa minkään loppaukseen, mutta sitä vastoin tosiaankin he ne kysy, he kysyvät meiltä näistä eri vaikeuksista, joita heillä on toteuttaa käytännössä tiettyjä lainsäädäntökohtia, joita useinkaan he eivät pysty edes ymmärtämään. Ja tätä kuitenkin EUsta e tulee. Samalla tavoin, jos haluaisin hiukan karikaturoida, puhua äh, lopaista, joskus ovat oikeus, joskus toimivat liiallisesti. Vielä lopuksi pitäisi luottaa Euroopan parlamentin viisauteen, koska kuinka monta kertaa parlamentti itse on pyytänyt, että äh, poistetaan turhaa lainsäädäntöä, tai on pyrkinyt pyrkii laatimaan liikaa lainsäädäntöä, tämä tuli liian tekstimäärään. Ja vielä lopuksi sanoisin, että olen, minulle on erittäin tärkeää kiertotalous, ja toivonkin, että komissiot laatii meille ehdotuksen tästä asiasta, joka mielestäni on todella tärkeää elementti, mitä tulee tulevaisuuden kasvuun. Kiitos. Kiitoksia sitten edustajan Grote. Joskus minulle syntyi sellainen vaikutelma, että tällä alkaa olemaan jo tällaisia uskonnollisia piirteitä. Tässä yritetään mustamaalata jotain järjestelmiä. Jos asetus- tai lainsäädäntötekstiä ylipäätään lähdetään laatimaan, niin silloin se poistaa lainsäädäntöä Äh, kansalliselta tasolta 28 maasta, joten on turha väittää, että se mitä tulee Brysselistä on pelkkää roskaa. Poliitikot vain miettivät, että mitä huonoa täällä syntyy. On tietenkin huono, että lainsäädäntöä joudutaan sitten setvimään unionin tuomioistuimessa. Jos katsotaan Junckerin ohjelma, miksi ongelmia on? Koska meillä ei ole minkäänlaisia kunnollisia loppuun asti hiottuja ohjelmia. Tämä taas johtaa taas turhaan byrokratiaan. Mielestäni tämä on aika lailla surkea, jos kansallisella tasolla ei pystytä toimimaan. Se, mitä Lavia esitti, on ihan ok, mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan kampittaa itseämme byrokratian osalta. Pohdin aina, kun ihmiset syyttävät Brysseliä byrokratiasta, niin pohdin, että mistä tämä tieto on peräisin. Niin kuin Krosteet totesi, ne ovat direktiivejä. Yksi esimerkki mainittakoon. Saksassa osavaltioministerit onnistuivat hyväksymään lainsäädännön, jossa puhutaan vanhoista karuselleista. Euroopassa sanottiin, että ei vanhoja karuselleja tarvitse peruskorjata, mutta Saksassa oltiin sitä mieltä, että kyllähän niitä pitäisi korjata. Mutta Brysseliä syytettiin Ja sanoin, että jos vielä kerran teitte tällaisen virheen, niin kyllä minä sitten kerron laajemminkin, että mistä kenkä puristaa, joten on tietenkin selvää, että Brysseliä voi aina syyttää ihan mistä tahansa, mutta kyllä ehdottaisin, että välillä myöskin lyödään takaisin, puolustaudutaan, eli lehdistötilaisuuksia ja sitä sun tätä. Eli jos kan- kansallisella tasolta Brysseliä syytetään, niin sitten annetaan kunnon vastaus, sillä sitä he kyllä ovat nyt kerjäämässä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Silloin kun tätä asiaa käsitellään, niin kansalaiset ovat äh, huomanneet yritysten työntekijöiden kautta, minkälaisia esteitä on syntynyt. Oikeastaan kyse on Euroopasta. Minkä puolesta me taistelemme? Taistelemme turvallisuuden, terveyden, ympäristön puolesta. Kyse on direktiiveistä, mutta täytäntöönpano on taas maasta toiseen erilainen. Joten kyllä me voimme tehdä paljon enemmänkin asian hyväksi, mutta pari esimerkkiä. Ensinnäkin mitä tulee äh, Habitat-direktiivi se pistettiin viimeistä pilkoa myöten täytäntöön meillä, mutta monissa muissa maissa ollaan kyllä aika lailla äh, jälkijunassa. Mutta meillä äh, rakennetaan vaikka kuinka kalliita tunneleita ja mitä tahansa muuta. Näitä rahoja käytet, voitaisiin käyttää tärkeämpikin hankkeisiin. Ja saanen ihan lyhyesti sanoa, että kun puhutaan typestä, mutta sehän ei tunne rajoja. Meillä on olemassa selkeät määräykset, tiukat määräykset, mutta Saksassa taas tilanne on aivan toisenlainen, joten kyllä minä voin hyväksyä sen, mitä täällä on sanottu energiasertifikaateista ja muista. Jokaisella talolla pitää olla tällainen sertifikaatti, mutta tuskinpa kaikkialla Euroopassa näin on herää todellakin kysymys, että mennäänkö tässä liian pitkälle alankomaissa. Sitten mitä tulee äh, antibioottiresistenssiin, tämä on erittäin tärkeä asia. Meillä tarkastetaan asiaa 0,001 prosenttiyksikön tarkkuudella. Mikä on tilanne muualla? Minä olen tyytyväinen tähän tekstiin, mutta se pitää olla sellainen, joka keskittyy ympäristöön ja terve- terveyteen, mutta Euroopan unionin sisällä. Meidän täytyy pitää yhtä, ja jos joku menee eteenpäin, niin, tai etenee nopeammin kuin muut, niin sillä pitäisi olla oikeus myöskin hidastamaan tahtia. Mutta meidän täytyy varmistaa, että yksissä tuumin pääsemme siihen tavoitteeseen, jonka olemme esittäneet. Sitä kautta voimme rakentaa luottamusta unionin hanketta kohtaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro komissiolle kommentteja varten. Pyydän lyhyitä kommentteja, koska olemme vähän myöhässä. Thank you very much indeed. Uh, to... Kiitoksia valiokunnalle tästä lausuntoluonnoksesta. tosiaankin refittiä ei pitäisi nähdä sääntelyn purkuhankkeena, se on ihan selvä asia. Per, viralliset poliittiset tavoitteet edelleenkin pitävät luonnollisesti. Tässä on kyse paremmista, ta, paremmista tavoista päästä poliittisiin tavoitteisiin, joita olemme asettaneet itsellemme. Ja myös kun ajatellaan, niin kuin täällä sanottiinkin, kumulatiiviset vaikutukset. Mitä tulee näihin poistoihin, jotka on mainittu. Komissio, parlamentti on pyytänyt, että harjoittaisimme jäsenneltyä konsultaatio ennen kuin mitään vedetään pois, ja komission työohjelma 2015 korostaakin refit-toimia, joita olemme suunnitelleet täksi vuodeksi. Kun valmistelimme työohjelmaa, alun perin analysoimme noin 450 ehdotusta, ja pidimme niistä 80 jotka poistettaisiin. Ja sanoimme myös silloin, kun tämä ohjelma hyväksyttiin, että odottaisimme näkemyksiä Euroopan parlamentilta ja neuvostolta ennen kuin viemme loppuun virallisesti nämä lainsäädäntöpoistot. Ja tämä onkin juuri tätä prosessia, joka edelleenkin jatkuu. Ja sitten kun asiat on loppuun viety, me tulemme muotoilemaan kantamme. Me puhuimme ympäristölainsäädännöstä siitä seikasta, että meillä kyllä on ongelmia, kun direktiivejä siirretään lainsäädäntöön ja toteutetaan, niin täällä mainittiin myös liikasääntely. Nämä ovat tietenkin sellaisia kysymyksiä, joihin asianmukaisella tavalla tulemme tarttumaan arviointityössämme komissiossa. Vielä lopuksi vähän myönteisemmässä hengessä Kaikista näistä eri syistä voimme nähdä, että älykkäämpi, yksinkertaisempi sääntely toivottavasti tekee helpommaksi toteut- noudattaa sääntöjä ja sitten lopputulo- loppupyrkimyksenä on tietenkin parempi ympäristö aina. Joten, joten refit toivomme antaa meille tilaisuuden haastaa joitakin väärinkäsityksiä. Se seikka, että joku sääntely on liian kallista tai huonoksi yritystoiminnalle, joten näihin asioihin haluaisimme pureutua refitinkin yhteydessä. Joten aika myönteisessä hengessä me aiomme jatkaa työtä tästä eteenpäin. Joten tähän mennessä kiitämme teitä antamastanne tuesta ja odotamme mielenkiinnolla asian yhteistä käsittelyä jatkossa läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos. Thank you very much to all our Kiitoksia kaikille kollegoille ja komissiolle kiinnostavista huomioista. Muistutan esittää asia aikataulusta tarkistukset 5. helmikuuta mennessä, äänestys Envissä 26. maaliskuuta, äänestys Jurissa kesäkuussa ja, ja sitten heinäkuussa täysistuntoon. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme Euroopan nuorisotapahtuma AIN seuranta, nuorten ideointitapahtuma. Haluaisin nyt kutsua paikalle vieraamme herra Palumbon ja, ja herra Stefan Janken. Voitte tulla tänne. I have, I have briefly to uh, to remember which is the initial... Muistutan teitä lyhyesti, mistä tässä aloitteessa on kysymys. Euroopan nuorisotapahtuma järjestettiin viime, ensimmäistä kertaa viime toukokuussa. Sinne osallistui 6000 nuorta eurooppalaista ja siellä keskusteltiin ajatuksista paremman Euroopan puolesta Euroopan parlamentin tiloissa. Tämän, tämä seurantatapaus on yksi seitsemästä parlamenttitilassa järjestettävistä seurantatilaisuuksista, no, joissa keskustellaan näiden nuorten edustajien kanssa. Nuoret ensin esittelevät asiat ja seurata asiat ovat kyseessä jätteetön yhteiskunta, uudet kierrätysmenettelyt ja innovointi, kulutus- ja tuotantomallien muuttaminen, kuluttajan valistus ja kansalaisvastuu. Menettely olisi seuraava. Ensin saamme lyhyen esittelyn näiltä nuorilta vierailta ja sitten voimme saada kommentteja valiokunnan jäseniltä. Kahden minuutin esittely ensimmäiseksi monemmille vieraille ja myöhemmin sitten saamme valiokunnan jäseniltä kommentteja. Palumbo, olkaa hyvä. To speak. Siis, että pääsin tänne tänään keskustelemaan Euroopasta yhteiskunnasta yksi prioriteetti, johon päädyttiin, oli vähentää ruoan haaskausta, liikennettä ja sitten pohtii, mitä voitaisiin EU-tasolla tehdä, luotaisiin eh, ruokaturvaketju ja tämä auttaisi myös ympäristötavoitteessa, vähennettäisiin hiilidioksidipäästöjä, vähemmän pakkausmateriaalia, vähemmän haaskausta, Aamulla näen, että parlamentti kampanjoi myös itse ruoan haaskauksen kohdalla omassa kafeteriassaan. Tämä on myös hyvä tapa toimia täällä. Sitten joitakin poliittisia tasoita voitaisiin hyväksi käyttää yhteistä maatalouspolitiikkaa maaseudun kehitysohjelmalla näin voitaisiin tukea paikallisia elintarvikeketjuja ja rohkaista viljelijöitä tekemään yhteistyötä keskenään ja luomaan paikallista, paikallisia työpaikkoja eri aloitteiden kautta, kuten osuuskuntatoimintaa ja sen kautta tätä kaikkea jo tapahtuu, mutta se voisi vielä tiivistää sitten, mitä MEPit voisivat tehdä tukeakseen elintarvikeketju voisivat pyytää, että komissio antaa tiedonannon kestävistä elintarvikejärjestelmistä ja miten tähän päästäisiin. Olen sitä mieltä, että prioriteetit, joihin nuoret päätyivät, olivat tämä nolla jäteyhteiskunta. Nuoret osallistuvat näihin tapahtumiin ja haluaisivat myös nähdä paketin kiertotaloudesta syntyvän myös ja toteutuva käytännössä sitten elintarvikehaaskaus oli yksi identifioitu kohta. Pitäisi antaa prioriteetti tälle kysymykselle, samoin nolla jäte yhteiskunnalle tulevissa mietinnöissä ja lainsäädäntöhankkeissa. Tämä toivottavasti tarkoittaisi myös sitä, että pitää tehdä yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa parlamentissa. Kiitän teitä. I give the floor to Stefan Jank for Kiitoksia sitten Stefan Jank? Hän voi esitellä tämän toisen ajatuksen. Very much, uh, as well for the... Paljon kiitoksia ja kiitokset myöskin kutsusta. Ajatukseni ovat yksinkertaiset ja symboliset samalla. Tästä on keskusteltu AI-tapahtumassa eli paperin käyttö toimielimissä, ja jos sitä käytetään, niin vain ainoastaan kierrätettynä. Se kuulostaa yksinkertaiselta ajatukselta, mutta se on selkeä, sillä Euroopan parlamentti on edustajan huone, kansalaisten edustuslaitos. Sen pitäisi olla edelläkävijänä tällä saralla, myöskin yhteiskunnalle esimerkkinä toimiva Näinä digitaalisena aikakausina paperin käyttöä pitäisi vähentää toimielimissä lainsäädännön kautta, ja jos paperia halutaan käyttää, niin silloin se pitäisi olla kierrätettyä paperia. Kiitoksia. Very much. And now we... Kiitoksia tästä. Nyt voimme aloittaa jäsenten puheenvuoroilla. Annan puheenvuoron välittömästi Karl-Heinz Florentzille. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia minä tarkkaan kuuntelin ja myöskin luin, mitä aiheeseen liittyen on esitetty. On erittäin tärkeää kestävyysajatteluun liittyen ja resurssien vaalimiseen liittyen olla tarkkaavaisina. Ja tämä johtuu siitä, että onneksemme Eurooppa on jättimäinen tuotteiden viejä alue me viemme vaikka ja mitä kaikkialle maailmaan, mutta aina vaan pannaan merkille, että me tuomme myöskin ja joudumme tuomaan paljon, paljon raaka-aineita, koska meillä ei juuri laisikaan niitä ole, Saksassa varsinkaan. Järkeä löytyy ja jonkun verran soraa, mutta varsinaista, varsinaisia raaka-aineita ei juurikaan löydy. Ja se johtaa juuri siihen, mitä te ehdotitte. Eli kierrätys, sitä ei pidetä enää tällaisena pikkuasiana, vaan päivän polttavana kysymyksenä. Niin se, että voinko minä tässä iässä enää luopua paperista sataprosenttisesti, niin no en lupaa mitään, mutta lupaan sen verran, että tarkkaan tarkkaan tulemme seuraamaan paperin käyttöä täällä. Ja sanottakoon, että näiden asioiden tiimoilta parlamentti toimii aika lailla hienolla tavalla, sillä me hyödynnämme erinäisiä tuotteita, tehdä uudemman kerran. Tietenkin me voimme aina parantaa toimintaamme ja minä olen vakuuttunut siitä, niin kuin tekin ehdotitte, että meidän pitäisi lyödä viisaat päämme yhteen ja saada asennemuutoksia aikaiseksi, jotta jätteet ikään kuin kielletään tai ainakin, että niitä pyritään välttämään ja käyttämään ehkäpä raaka-aineena. Ja lopuksi vielä ihan surullinenkin viesti. Eli kiertotalous, Ystävän ja entinen komission, komission jäsen Janes Pototsnik teki uraa uurtavaa työtä. Hän ehdotti aikanaan hankkeensa puolesta, mutta se tyrmättiin komission varapuheenjohtajan toimesta. Meidän täytyy vain varmistaa, että yhdessä saamme aikaiseksi hyvän ehdotuksen lainsäädäntötyössä. Me toivomme, että te voisitte osallistua tähän työhön esimerkiksi internetin välityksellä. On hienoa, että nuori sukupolvi ottaa esille myöskin nämä meidänkin työtämme värittäviä aiheita, mutta kyse ei ole mistään muska-valkoisesta tilanteesta. Kyse on kaikkia eurooppalaisia koskettavasta asiasta ja se on varsinainen motivaation tekijä. Kiitoksia. Se Seuraavana Sebdans ja pyytäisin, että kollegat pitävät kiinni puheajoista, koska meillä tulee tässä vähän ongelmia. Kiitoksia, kiitoksia kun tulitte tänne. Käytte monissa valiokunnissa. Onpa, onpa hienoa, että te valitsitte tulla tänne vali, ympäristövaliokuntaan. Nämä asiat, jotka toitte esille, ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta. Karl Heinz viittasi resurssiongelmaan Euroopassa. Edessämmehän on maailma, jossa ähm, muualla maailmassa rikastutaan ja kehitytään. Ähm, keskiluokka kehittyy ja pääsee hyötymään asioista, jotka meillä on ollut jo kauan, ja tämähän on hyvä asia, mutta tietenkin tässä tulee painetta resursseille, ja se tarkoittaa, että meidän on löydettävä uusia parempia tapoja käyttää raaka-aineita. Emme voi jatkaa kuluttamista samaan tapaan kuin aikaisemmin. Tämä liittyy paperiin ja muovipulleihin. Meillä on paljon tehtävää yksilöinä ja instituutioina, mutta ajatuksena pitäisi olla se, että mitään jätteitä ei pitäisi luontoon tulla, eikä mitään jätteitä pitäisi koko yhteiskunnan tuottaa. Olette aivan oikeassa, kun puhutte kiertotalouspaketista. Se on meille hyvin innostava aihe sillä on potentiaalia puuttua kaikki näihin asioihin, puuttua myös tarjontaketjuun ja maataloustuotantoon ja lopputuloksiin, siihen kuinka me kuluttajina toimimme ja kannamme vastuumme ja kuinka me yhteiskuntana suhtaudumme vastuuseemme planeetan suhtaan unionina meidän, me olemme tuomassa tätä esille monien aiheiden kautta, eikä se vasta ainoastaan ympäristön tarpeisiin, vaan niin kuin aikaisemmin mainitsin, se on myös taloudellinen välttämättömyys. Jos voimme nämä yhdistää, niin että saadaan tulevaa talouskasvua, joka riippuu siitä, että käytetään vastuullisesti planeetan raaka-aineita, niin tämä olisi varmasti tapa rikkoa kierre, joka on ollut liian kauan voimassa. On hienoa, että uusi sukupolvi on näistä asioista kiinnostunut ja me lainsäätäjänä pyrimme pitämään huolen siitä, että asiat sujuvat oikein. Berder. Kiitoksia sitten edustaja Media. And uh, again, kiitoksia jälleen. Tervetuloa ympäristövaliokuntaan, kun tapas sitten, ettei ilmeisesti tapan, tavannut kovinkaan monen mettäjä Strasbourgissa, mikä oli vahinko. Tuon myös terveisiä kentistä uh, teidän yliopistostanne. Mitä tulee kiertotalouteen, Tämä on todella mielenkiintoinen asia yhdistää teidät molemmat, koska tässä valiokunnassa olemme siirtyneet jo paperittomaan ympäristöön, mutta tietysti mitä tapahtuu iPadille sitten, kun niiden ikä päättyy, tätä meidän pitäisi miettiä. Ja siksi onkin niin turhauttavaa, että tätä kiertotalouspakettia ei vielä ole, koska tässä on kiinni, suun, kaikki on kiinni suunnitelmasta, miten suunnitellaan tavallaan jäte pois jo etukäteen. Meillä on tällaisia pieniä maitopurkkeja, ne ovat kierrettäviä, se on metallia ja muovia, mutta ne kuitenkin johtuvat sitten jätevirtaan vaan mukaan saastuttamaan. Joten kyse on designista, suunnittelusta. Me tarvitsemme kunnianhimoisuutta, meidän pitää päästä eroon kaatopaikka-ajattelusta, meidän pitää tarkastella koko elinkaarta resurssien kohdalla ja tämä tulee maksamaan. Se tulee maksamaan yrityksille, se maksaa kuluttajille, koska kannetaan tämä taakka alkukustannuksesta. Joten se, että te, voit, että te näkisitte, miten politiikka toimii, niin minulla on teille kysymys. Tästä tulee vaikea asia toteuttaa käytännössä ja jokainen, jokaiselle tullaan asettamaan monenlaisia vaatimuksia. Miten ajattelet, että saamme suuren yleisön tähän mukaan ja tämän taakse? viiden vuoden kuluttua me joudumme palaamaan äänestäjien pariin ja sanomaan heille, että olemme muuttaneet tapaa, jolla ostatte tavaroita ja toimitte. 20-30 vuoden aikavälillä tästä tulee hyödystä, mutta nyt tämä tulee olemaan meille varsin vaikea hanke ja meidän pitäisi kuitenkin pystyä tämä ratkaisemaan täällä parlamentissa. Okay, and now a short reaction. One... Kiitoksia. Sitten lyhyet minuutin vastaukset molemmille vieraille. Miss Bitter and Miss, and Mr. Dance both brought up... Um... Peter ja molemmat jäsenet täällä toivat tärkeitä kohtia esille koskien tuotteiden elinkaarta. Palaan siihen pöhemmin. mutta miten, mitä sitten tulee tähän äänestäjien uskollisuuteen? Toinen kollega me varmaan myöhemmin puhuu siitä, mitä voisitte tehdä, jotta voitaisiin valista kuluttajia. Puhukoon hän siitä? Minun mielestäni tähän liittyy se, että poliitikot, poliitikot ovat johtajia ja voivat vaikuttaa muihinkin toimi- esimerkillään näin juuri sarjakuvan, jossa mies selittää lapsille, että meillä on oikein kaunis planeetta, mutta, mutta me, me nyt tuotamme vain arvoa osakkeenomistajille, jos emme ryhdy toimiin, niin, niin tässä käy vielä huonosti. Emmekä voi enää keskustella siitä, mitä voimme tehdä ilmastonmuutokselle. Yeah, thank you very much. Um, actually, I, I want to... Paljon kiitoksia. Haluaisin viitata tähän viimeisimpään kysymykseen. Eli miten kansalaisyhteiskunta tai oikeastaan kansalaiset tähän hankkeeseen mukaan? Sanottakoon, että nuorisojärjestöt ovat vähän käytetty resurssi kahdestakin syystä. Syynä on ensinnäkin se, että kyse on nuorista ja poliittisesti kokemattomista henkilöistä. Heillä ei ole selkeää ajatusta, mutta silti voidaan sanoa, että heillä ei ole mitään pakkomielteitä, mutta idealistisia ajatuksia, hyvinkin ajatuksia. Yksi esimerkki. Erasmus-sukupolvi on olemassa, mutta tällä, tämän sukupolven edustajien kanssa ei juurikaan keskustella. Ehkä poliitikkojen pitäisi vaalia näitä yhteyksiä. Niin kuin täällä on sanottu, te olette lainsäätäjiä, mutta on teillä muukin tehtävä. Teidän täytyy vain ymmärtää, että parlamenttia tarkastellaan kaikkialla Euroopassa, joten älkää pitäkö itseänne vain ainoastaan lainsäätäjien, vaan esikuvina teillä on oma vastuu kannettavana ja niin kuin täällä sanottiin, niin Euroopan parlamentti kiertää vettä. En tiennyt siitä yhtään mitään. Eli Näistä pitäisi kertoa enemmän kansalaisille ja olla tiivimmässä yhteistyössä nuoriin ja kansalaisiin ylipäätään. Kiitoksia. And now we... Kiitoksia myös ehdotuksista. Sitten mennään seuraavaan ajatukseen. Niin seuraavalle kierrokselle annan puheenvuoron ja Hän voi esitellä tämän seuraavan ajatuksen. Hello. Um, as I said before... Niin kuin sanoin aikaisemmin, pyrittiin lisäämään tuotteiden elinkaarta ja olla, että tämä on aika ilmeistä, miksi näin pitäisi tehdä, koska yhä enemmän jätettä sy- syntyy, tuotteilla on yhä lyhyempi elämänkaari. Jotkut MEPit mainitsivat, mitä pitäisi tehdä asenteiden muuttamiseksi, mutta samanaikaisesti olen sitä mieltä, että on poliittisia välineitä, joita voitaisiin käyttää luomaan kannustimia yrityksille, jotta ne taas osa lisäisivät elinkaarin pituutta. Voisimme myös yhdessä miettiä mahdollisuuksia EK-merkinnät, EK-yleiset tarjouskilpailut ja niin edelleen. Mm, erilaiset merkinnät. Um. Sitten me keskustelimme, kuinka tärkeää kiertotalous on, ja tämä itse asiassa voisi olla väline myös siinä, kun edistetään pidempiä eli, mutta on muitakin EU-aloitteita, kuten DG Enterprise ja Horisontti 2020. Yksi asia, mihin parlamentti voisi pyrkiä, olisi pyytää mitä maksaa suurempi kestävyys ja pidemmät elinkaaret. Näin voitaisiin rohkaista ja antaa tällaisia palkintoja, jos yritykset näin toimivat tai kannustimia. Edelleen parlamentilla varmasti pystyy aloittamaan pilottihankkeita. Voisi olla tällainen työryhmä 2016 talousarviosta. Ja ehkä viestini teille olisi, että seuraavan viiden vuoden aikana pitäkää kiinni tästä tuote elinkaaresta, pitäkää se mielessä, kun laaditte lainsäädäntöä Tiedän, että Rova Biede otti suunnittelun esille ja olen samaa mieltä tärkeä kysymys, koska 80 prosenttia saastumista tapahtuu jo suunnitteluvaiheessa, joten jos voitaisiin luoda kannustimia sille, että suunnitellaan ympäristöystävällisemmin, niin se vaikuttaisi tietysti myös elinkaariin. Mm. Stefan for the fourth. Kiitoksia sitten Stefan. One again, uh, Tämä viimeinen kysymys on yksinkertainen lyhyt. Sen mukaan perustettaisiin kampanja, jolla lisättäisiin valistusta koulutasolla koskien ympäristökysymyksiä, kestävyyttä ja niin edelleen. Miksi ehdotan tätä? Sanonpa tämän aivan suoraan. Kun minä kävin koulua 90-luvulla, ympäristökysymykset vaikuttivat olevan edelleen osa koulukulttuuria. Mitä tahansa teimme, niin aina muistutettiin, että me elämme maailmassa, pitää toimia kestävällä tavalla, ei pidä tuhlata vettä. Tällaista kuultiin koko ajan koulussa, mutta näyttää siltä, että nykypäivänä äh, kouluista puuttuu tällainen tietoisuus ja kulttuurikouluissa on tietenkin vaikea toimia tässä asiassa Euroopan tasolta. Siksi ehdotan kampanjaa, niin että vaikka joku julkis puhumaan Euroopan unionin puolesta, kestävän ympäristön puolesta tai tämän tyyppistä asiasta. Voitaisiin todella käyttää julkista, julkisuuden henkilöitä niin, että saada nuoret mukaan ja myös opettajajärjestöt ja muut voisivat levittää tätä sanaa ja laajentaa kampanjaa. Useinhan kampanjoita käydään Brysselissä ja ne jäävät Brysseliin, mikä on tietenkin sääli. Nuorisojärjestöt mielellään lähtevät mukaan levittämään tällaisia myönteisiä viestejä, joten ottakaapa meidät remmiin, niin tämä on varmaan hyvä aloite. Thank you very much. And now we, we asked, uh, we... Kiitoksia. Sitten meillä on kollegoiden vuoro, mm, puheenvuorot. Edustaja Schlecke. Uh, kiitoksia, herra puheenjohtaja. Jos sallitte, niin jatkan kroatian kieltä käyttäen, sillä haluan, että kroatian nuoretkin ymmärtävät, mistä nyt tulen puhumaan. Jako mi je drago što vidim danas e, mlade. Olen hyvin iloinen siitä, että meillä on nuoria vieraanamme täällä parlamentissa, jotka todellakin yrittävät saada meidät vakuuttuneeksi siitä, että meidän tulisi panostaa jatkossakin kiertotalouteen ja panostaa siihen liittyvään valistustyöhön. Eli että se olisi tämän kauden yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Aivan oikeutetusti totesitte, että toimissamme jo esikoulu- ja kouluiässä pitäisi panostaa valistustyöhön ja kestävään toimintaan. Tämä olisi erittäin tärkeää, mutta sen pitäisi olla ikään kuin elinikäistä oppimista koulussa, esikoulussa, koulussa, korkeakoulutuksessa ja niin poispäin. Jos halutaan saada jotain aikaiseksi, niin se edellyttää innovointia, pidentää tuotteen elinkaarta, mutta tämä vaatii oman aikansa, tämän asian sisäistäminen. Meidän tulisi myöskin stimuloida ikäihmisiä oppimaan ja opiskelemaan. Pyrkiä löytämään tuotteita, jotka ovat pidempiikäisiä ja jotka suunnitellaan siten, että kun se varsinainen käyttötarkoitus ei enää ole olemassa, niin tuotetta voidaan käyttää johonkin toisen käyttötarkoitukseen. Jotain tällaista me voisimme välittää tietona nuorille. Ja meidän tulisi korostaa myöskin sitä, että kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että me hallinnoimme resurssejamme paremmin, vaan me haluamme toimia myöskin energiatehokkaammin, sillä ekodesign ja e- ekosuunnittelu ja muut vastaavanlaiset ratkaisumallit ovat energiatehokkaita ja näin me voimme taistella myöskin ilmastonmuutosta vastaan. Nämä ovat meidän ehdotuksemme, mitä tulee nuorten koulutuksen kautta Euroopan. Meidän täytyy varmistaa, että tietoa on nuorten käytettävissä myöskin niissä jäsenvaltioissa, joissa ei olla vielä niin korkealla tiedotasolla kuin muualla. Eli ekosuunnittelu on yksi mahdollisuus, eli uudenlainen ajattelutapa, mutta siihen kykenevät oikeastaan vain ja nuorissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Evi. Grazie, grazie mille per essere... Suuret kiitokset siitä, että olette täällä paikalla. Puhun italiaa, pahoittelen. Ymmärrän oikein hyvin. L'indirizzo, diciamo, è il, il problema. Tämän ongelman, joka on tänään moneen kertaan mainittu. Tarvitaan erityyppinen ajattelutapa suunnitteluun. Olin aikaisemmin suunnittelija, olen opiskellut tätä alaa, joten tiedän hyvin, mistä puhutaan. Ja kuitenkin ymmärrän, että mm, tähän mennessä äh, suunnittelulla on ollut omat virheensä. Ei ainoastaan äh, sen suhteen, kuinka paljon eri tuotteita käytetään, mutta myös siksi, että meillä on tällaisia tuotteita, jotka pyrkivät olemaan ympäristöystävällisiä tehokkaita. Meidän on ajateltava suunnittelua aivan toisella tavalla niin, että siinä otettaisiin huomioon palvelut ja strategiat, jota sovellettaisiin tähän yhdessä asumiseen, niin yhteisöihin, jotka voisivat olla luovia, luovat yhteisöt, jotka löytävät erityyppisiä ratkaisuja omia elintapojaan varten, omia yhdessä elämisen tapojen varten. Tällaisia onkin jo olemassa ja tässä politiikalla voi olla hyvin merkittävä rooli. Olisi kannustettava tämän tyyppisiä hyviä käytäntöjä. Liikkuvuus ja eh, ravinto yhdessä eh, elo ja muu ovat kaikki tärkeitä osia, joita on suunniteltava Minun mielestäni politiikkaastakin käsin tällaista olisi tuettava. Tuen teitä vahvasti ja toivon, että myös Euroopan parlamentissa voitaisiin puhua enemmän tällaista jakotaloudesta ja osallistumisesta. Thank you very much. And... Oh, kiitoksia. Sitten edustaja Groth. Vielen Dank. Äh, ich fand... Niin, paljon kiitoksia. Oli hienoa, että viittasitte siihen, että meidän täytyy myöskin kyseenalaistaa omaa toimintaamme, niin kuin minä olen täällä myöskin tehnyt. Kokouksen jälkeen yleensä paperia on syn, paperijätettä on syntynyt tonneittain, mutta me päätimme, että nyt uudella kaudella toimitaan online-portaalin pohjalta. Paperia ei ole enää niin paljon tarjolla. Vain neljä vastusti tätä lähestymistapaa, joten se oli aimo harppaus oikeaan suuntaan, mutta se ei riitä. Tärkeää on varmistaa, että tämä kokonaisuus toimii samalla tavalla. Haluaisin ottaa esille vielä tämän suunnittelukysymyksen. Eli rakentavassa hengessä yritetään varmistaa, että pakokaasupuhdistuslaitteet toimivat paremmin. Alkuun tilanne oli sellainen, että puhdistuslaitteiden pitäisi kestää 80 000 kilometriä. Nyt me saimme ajetua läpi, että se kestää 180 000 kilometriä. Eli henkilöt, jotka ostavat auton, niin odottavat, että tuo auto kulkee ainakin semmoiset 150-180 000 kilometriä. Eli se on se meidän toimintamahdollisuutemme. Eli jos puutteita on, niin niihin paneudutaan, tutkitaan asiaa, jos on puutteita, niin korjataan ja sitten varmistetaan, että näitä, tätä roskaa ei tuoteta niin kuin menneinä vuosina. Asiaa ei ole vielä juurikaan huomioitu, mutta jatkossa sillä tulee olemaan suurempi painoarvo. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksella iloinen tähän tapaamiseen, mutta minulla on minä puhun keskimäärin kolmessa koulussa viikossa ja minua hämmästyttää usein se, että nuoret eivät ollenkaan tiedä, mitä täällä tapahtuu, miksi me täällä olemme, mutta loppujen lopuksi huomaan, että teissä on kyllä tulevaisuus, tulevaisuuden. Tästähän on kyse. Meidän pitää pystyä tapaamaan toisemme helposti ja konkreettinen kysymykseni kestävyydestä ja muusta. Mitä meidän pitää tehdä vielä enemmän, että ollaan tietoisia ja, ja myös kouluissa on että näistä kysymyksistä täällä puhutaan että voimme tiedottaa toisillemme eri asioista. Kaikkein tärkeintä minusta on, että yliopistossa ja ala-asteella nämä no nuoremmat tiesivät kaikkein eniten ja olivat kaikkein kriittisempiä. Tämä liittyy tietysti myös opettajiin ja meidän pitäisi pystyä tapaamaan näitä kaikkia piirejä. We close with... Kiitoksia. Päätämme tämän Viimeisen puheenvuoron Karin Kadenbach. I do have a little problem. Minulla on tässä pieni ongelma. Tulin myöhässä, joten en kuullut suurta osaa esittelystäni, mutta olen oikein iloinen siitä, että tulitte tänne jälleen, niin meillä oli mahdollisuus puhua jo Strasbourgissakin. Tarjoukseni teille tänään on se, että mielelläni toimisi niin, että jos joku, jompikumpi teistä tulee vielä takaisin parlamenttiin, järjestän syyskuussa aina kolmen päivän opiskelumatkan, voitte hakea siihen ohjelmaan. Näin voisitte olla kolme päivää täällä parlamentissa ja vierailla enviryhmässä ja keskustella kaikissa näistä tärkeistä asioista yhdessä. Usein syyskuussa olette vielä vapaita opiskeluista, joten olisin oikein iloinen, jos voisitte vielä palata. Nämä kaikki aiheet, jotka esittelitte erityisesti viime kerralla, osoittavat, että olette todella sitoutuneita näihin asioihin ja lupaan teille, että me täällä Envi-valiokunnassa, ainakin me, jotka täällä me tällä hetkellä olemme, arvostamme sitä, mitä teette ja arvostamme panosta. Kiitoksia. Thank you very much and now I give the floor to... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Leonardolle ja Stefanille minuutti molemmille. Thank you. Actually, I'm glad to see at the very end Kiitoksia. On hienoa, että parlamentaarikotkin kävivät Strasbourgissa meidän tapahtumassa ja että yhdessä voimme keskustella EU-politiikasta ja että kouluissakin käytte vaalipiireissä ne kertomassa, mitä parlamentti tekee, mutta en ole aivan täysin samaa mieltä kaiken osalta. Strasbourgissa, kun keskustelin henkilöiden kanssa, niin tärkein asia oli kestävyys. Ja kuten kollega Grote totesi, meidän täytyy oppia menneistä. Siitä keskustelimme myöskin pienryhmissä Strasbourgissa. Pienistä hankkeista puhuttiin, mutta niitä voidaan sitten laajentaa. Eli käytetään yhdessä olemassa olevia resursseja hyväksi. Eli toivo on olemassa ja haluaisin sanoa vielä seuraavan asian, että kuluvana vuonna on tarjolla monia mahdollisuuksia. Eurooppa 2020 tarkastus maaliskuussa, neuvottelut syyskuussa kestävän kehityksen tavoitteista ja sitten yhteinen maatalouspolitiikka. Kuten sanottu, nuorisojärjestöt Heitä ei ole kuultu juuri lainkaan, joten jatkossa teidän kannattaisi ehkä panostaa tiiviimpään yhteistyöhön. Kiitoksia. Yeah, first of all, I'm, I'm happy to hear that there's already some very... Kiitoksia, onpa hauska kuulla näistä hyvistä käytänteistä ja kutsusta opiskelijoita. Minun mielestäni tämä nuorisotapahtuma oli hieno tapahtuma. 6000 eurooppalaista tuli yhteen ja keskustelivat ajatuksista ja jakoivat ajatuksia ja voivat puhua jälkeen poliitikoille aika harvat ja me pitävät paikalla. voimme rohkaista teitä tulemaan seuraavaan tapahtumaan ja puhua meille. Se on varmasti yksi hyvä tapa pysyä yhteyksissä. Monet nuorista tänä päivänä ovat hyvin sitoutuneita ja haluavat, että heitä kuunneltaisiin. Joten, joten sitten meillä on myös sekin luonne, että kun meihin otetaan yhteyttä, niin jaamme sitten tietoa. Jos minulle kerrotte jotakin, niin twiittaan sen heti eteenpäin Koulutus ja valistus on tietenkin tärkeä asia. Kulttuurivaliokunta, joka on kollegan täällä, niin on tärkeä yhteistyövaliokunta teille, varsinkin kun puhutaan kansalaisten vastuusta ja valistuksesta. On tärkeää pohtia, kuinka voidaan valistaa nuoria, mutta puhumme myös elinikäisestä oppimisesta, joten muutkin sukupolvet ovat tärkeitä. Suuret kiitokset siitä, että olette täällä ja kuuntelette meitä nuoria. Arvostan tätä suuresti. Toivon, että näemme taas ensi vuoden nuorisotapahtumassa. Kiitoksia. I want to thanks also you for... Minäkin haluaisin kiittää teitä teidän läsnäolostanne ja tästä mahdollisuudesta, jonka annoitte meille kuunnella teidän ajatuksianne ja käydä tällaista keskustelua nopeasti. The possibility to have uh, young people. On hienoa, että kollegatkin voivat kutsua tänne nuoria Eh, tänne parlamenttiin. Ehkä parempi, ettei niin käy eh, vaalikampanjan aikana. Silloin ehkä vähän vaikeaa meppien päästä paikalle, mutta toisena ajankohtana. Suuret kiitokset teille ja tavataan taas pian. Now we continue our meeting. start now. No niin, nyt aloitamme tämän viimeisen esityslistan kohtamme käsittelyn. Kyseessä on keskustelu Mark Sprengerin kanssa. Hän on Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDCn johtaja. Hän on täällä vuosittaista keskustelua varten valiokunnassa. Hän kertoo toiminnasta vuonna 2014 ja näkemyksistä vuodeksi 2015. ECDC perustettiin 2004 ja sitten tuli operatiivinen vuonna 2005. Tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja viestittää ihmisten terveydelle kohdistuvista tautiuhista, jotka ovat nousemassa. Tätä vuotta tai viime vuotta leimasi Ebola-kriisi, ja ECDCn toiminta, toimintaan vaikutti merkittävästi tämä infektio. Olemme iloisia siitä, että olette täällä tänään ja voimme kuunnella teitä koskien viime vuoden tärkeintä toimintaa ja myös näkemyksiä ensi vuodelle. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron 10-15 minuutiksi. Olemme hiukan myöhässä. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Minulla on aina ilo ja kunnia olla täällä vieraananne. Ja toden totta, vuosi oli ainutlaatuinen. Ei ainoastaan siitä syystä, että meillä on nyt uusi parlamentti ja uusi komissio ja terveysasioista vastaava komission jäsen, vaan syynä oli myöskin se, että ensimmäistä kertaa pantiin täytäntöön tartuntatautilainsäädäntöä. The young uh And to our colleagues. Arvon kollegat, jos nuoret haluavat ottaa valokuvia tai keskustella, niin mielellään salin ulkopuolella. Pyydän anteeksi, jatkakaa, olkaa hyvä. Niin, kyse oli ensimmäistä vuodesta, jona tätä uutta lainsäädäntöä sovellettiin ja olen iloinen, että myöskin ensimmäisessä rivissä, eturivissä esittelijä istuu. Nyt odotamme, minkälaisia vaikutuksia tämä toinen riippumaton ECDCn toiminnasta tehty tutkimus tuo tullessaan ja tietenkin myöskin Ebola-kriisi. Niin kuten puheenjohtaja sanoi, niin haluaisin uusille edustajille ihan lyhyesti kertoa niistä neljästä keskeisestä, keskeisimmästä tehtävästä, jotka ECDCllä on. Ensinnäkin me keräämme tietoa Eli seuraamme toimintaa, keräämme myöskin epidemiologista tietoa, tietääksemme mitä tapahtuu. Lisäksi me tuotamme niin sanotun nopean riskin arvioinnin, riskin arvioimiseksi ja annamme tie, tiedeperusteista ohjeistusta ja me tuemme myös jäsenvaltiota olemaan ä, valmiina reagoimaan kriisitilanteisiin ja lisäksi meillä on hyvä epidemiologiaa ja kansanterveys, mikrobiologiaan liittyviä koulutusohjelmia. Ja kaikki perustuu ECDC-asetukseen. Mitä tulee kansanterveyteen, niin mehän työskentelemme kansanterveyden alalla, mutta kansanterveyttä voidaan verrata koneistoon, jossa on monia osia, ja tällainen koneisto voi toimia vain ainoastaan, mikäli kaikki osiot toimivat juoheasti yhdessä. Ja tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää korostaa koko järjestelmää. Ja olen nähnyt lausuntoluonnoksen täältä parlamentista, joka liittyy Ebolaan. Ja tekstissä sanotaan, että on tärkeää tarkastella hoitoa, mutta myöskin ravitsemusta ja kaikkea, mikä liittyy terveyteen ja koulutukseen. Kun valmistelin tätä esitystä, niin, niin Ebola oli tietenkin päällimmäisenä mielessä. Ja jos katsotaan Ebola-tilannetta, niin meillä on yli 22 000 Ebola-tapausta kirjattuna. Minä uskon, että käytännössä luku on vieläkin suurempi. Ja Yli 9000 kuolon uhria on kirjattu. Gineassa noin 3000, Iberiassa noin 8500 uhria ja Sierra Leonossa noin 10 000. Ja yli 800 terveysalan työntekijä sai tartunnan ja 500 heistä menetti henkensä. Sierra Leonen kaltaisessa maassa vain kahdeksan kirurgiaa löytyy, vaikka asukkaita on kuusi miljoonaa. Suurin osa terveydenalan työntekijöistä kuoli Ebola-kriisin myötä ja tämä on kauhea. Tämä tietenkin liittyy siihen, että terveysalan infrastruktuuri on heikko, mutta taustalla ovat myöskin kulttuurilliset tottumukset näissä riskimaissa ja myöskin karmaajat sisällissodat. Meidän keskeisin tehtävämme on arvioida riskejä mahdollisimman nopeasti Afrikassa siinä määrin, kuin se voi vaikuttaa Euroopan unioniin. Ja näin me teimme. Jos katsotaan Länsi-Afrikkaa, niin miten voimme estää taudin purkauksen? No se edellyttää ö, todistepohjaista strategiaa, eli mennä paikan päälle ja estää epidemian laajeneminen mutta se edellyttää myöskin toimivaa terveysjärjestelmää, mutta valitettavasti sellaista ei ole ollut tarjolla, ei sitten alkuunkaan. Kansainvälinen vastaus haasteeseen oli hyvä, mutta ei se kuitenkaan ollut niin mainio. Ja me tarvitsemme tietenkin monialaisen lähestymistavan, mutta näin ei vain tapahtunut Länsi-Afrikassa, viittaan tässä väestön suojeluun ja muihin. Eli tällä saralla työskentely oli aika lailla hankalaa. Mitä tulee parlamentin toimintaan, niin haluaisin muistuttaa puheenjohtaja Junckerin komission jäsenelle Andrew Kaitikselle antamasta tehtävän kuvauksesta. Sieltä löytyy kaksi tärkeää asiaa. Komission pitää olla valmis osallistumaan toimintaan silloin, kun puhutaan elintarviketurvallisuuskriiseistä ja pandemiasta, ja että komission Ebola-koordinaattori saisi riittävästi tukea silloin, kun EU pyrkii parantamaan reagointimahdollisuuksia. Eli pandemioihin vastaaminen ja valmiuden parantaminen on keskeisellä sijalla ECDC. ECDC tietenkin tukee komissiota ja sen yksiköitä näiden mainitsemini prioriteettialojen osalta, mutta uutena asiana on se, että Ebola-koordinaattoria tuetaan, jotta kohdemaat saisivat tarvitsemaansa tukea. Tämäkin tähän liittyy myöskin Länsi-Afrikan alue. Ja jos katsotaan päätöstä 1082, niin sen mukaan komissio voi koordinoida valmiustyötä ja pyytää jäsenvaltiota tietoa sen suhteen, mikä on heidän valmiusasteensa. Meidän täytyy tietenkin saada jäsenvaltiolta tieto, että he ovat valmiita vastatakseen kriiseihin. Eli meillä pitää olla järjestelmät käytettävissämme, rajat ylittävien tautipurkausten torjumiseksi. Lisäksi tarvitaan laboratorioita diagnoosityötä varten. Lisäksi täytyy olla koulutusohjelmia käytössä, jotta voidaan selvittää, että missä nämä tartunnan saaneet henkilöt ovat liikkuneet. Ja lisäksi meidän pitää olla mahdollisuus myöskin eristää tartunnan saaneet henkilöt. Eli me annamme teknistä tukea komission suuntaan silloin, kun analysoidaan tuloksia ja annetaan myöskin pyynnöstä teknistä tukea jäsenvaltioita. Eli me olemme tarjonneet jäsenvaltio- äh, komissiolle tätä työtä, mutta me emme arvioi sitä, missä määrin jäsenvaltiot ovat valmiita kohtaamaan riskit. No mitä ECDC tukee, niin me olemme tietenkin aina katsoneet uusia tauteja ja tautipurkauksia, kuten Ebola-tapauksessa. Kaikki lähti liikkeelle siitä, että joulukuussa 2013 saimme tiedon Ginean maaseudulla esiintyneestä tautipurkaustapauksesta. 22. päivä maaliskuuta 2014 selvisi, että Ginia-tapaus oli Ebola-viruksen aiheuttama. Ja kun taudinpurkaus laajeni, niin me keskityimme enenevässä määrin juuri tähän ilmiön ja elokuussa aloitimme kansanterveyden hätäsuunnitelman käytön, eli resursseja enenevässä määrin käytettiin Ebola-kriisin taistelussa. Erityisesti henkilöstöä varattiin tähän toimintaan. Lisäksi me olemme päivittäin lokaku- elokuusta lähtien teknisellä tasolla keskustelleet eri henkilöiden kanssa. Päivittäin olemme olleet myöskin komission yhteydessä, EKOon sekä maailman terveysjärjestöön, WHO. Ja viime vuonna 40-60 ECDC-asiantuntijaa paneutui täysimääräisesti Ebola-asiaan ja me tuotimme riskianalyysejä, annoimme tietoa epidemiologiasta ja tartuntatapauksista. Kävimme myöskin paikan päällä katsomassa ja pohdimme sitä, mitä teemme niille henkilöille, jotka palaavat, tarvitsemmeko rajaylitystarkastuksia ja niin poispäin. Ja muistan oikein hyvin, kun kävin hyvin varustetussa luksemburgilaisessa sairaalassa ja olin va- vaikuttunut näkemästäni. He olivat todellakin valmiita toimimaan, mutta sitten kysyttiin, että niin me noudatamme kyllä kaikkia määräyksiä, mutta kun potilas tulee, niin loppujen lopuksi meillä on melkoinen jäteläjä näistä suojavarusteista ja muista. Miten niistä päästään eroon näistä saastuneista jätteistä. Ja sanottakoon, että se oli yksinkertainen kysymys, mutta hankala vastattava. Hankala oli siihen vastata. Mutta meillä on olemassa nyt evakuointiin liittyvät hyvät toimintamahdollisuudet, mutta mitä sitten, jos lentokoneessa on tartuntatapaus, niin miten voimme sitten dekontaminoida tämä koko lentokone? Se onkin hankalampi tehtävä. Eli meillä on teknisiä asiantuntijoita ja ottaa terveysturvakomiteassa asiat esille. Ja kun katsotaan päätöstä 1082 ja terveysturvakomitea, niin sillä oli kyllä keskeinen rooli, eli silloin kun pohdittiin näitä teknisluonteisia kysymyksiä ja tehtiin aiheeseen liittyviä päätöksiä. Me olemme tietenkin olleet yhteydessä myöskin Länsi-Afrikkaan, me olemme siellä sinne lähettäneet ihmisiä, ei hirveästi, mutta on tietenkin hyvä saada aina ensikäden tietoa tapahtumaa paikoilta. Mutta jos ajatellaan viime vuoden loppua, lokamarraskuuta, niin silloin paine meitä kohtaan kasvoi enenevässä määrin, eli meidän piti panostaa Länsi-Afrikkaan, jotta tilanne paranisi. Ja VT, WHO ja CDC äh, Atlanta ottivat meihin yhteyttä ja he pyysivät meiltä ranskan kielen taitoisia asiantuntijoita. Meiltä niitä kyllä löytyy. Silloin Kaksi komissaaria kävi Länsi-Afrikan alueella ja katsoivat, mitkä tarpeet ovat olemassa. Ja sitten kävi niin, että komissaari Gaitis kävi ECDC joulukuun alussa ja hän totesi meille, että olisiko mahdollista, että te loisitte suunnitelman Länsi-Afrikan tukemiseksi erityisesti Gineaa, koska siellä tarvitaan ranskan kielen taitoisia asiantuntijoita. Ja me olimme jo siinä vaiheessa valmistelemassa suunnitelmaa. Ja marraskuussa kollega Columbier seuranta- ja reagointiyksiköstä kävi Länsi-Afrikassa – ja tarkoituksena oli yhteistä muiden asiantuntijoiden kanssa laatia tällainen suunnitelma. Ja joulukuun puolessa välissä tämä suunnitelma lähetettiin komissiolle ja tarkoituksena oli toimia siten, että ainakin neljä asiantuntijaa olisi paikalla Gineassa tukemassa paikallisviranomaisia, ei hoitolaitoksissa, vaan heidän piti mennä kyliin varmistaakseensa, että varsinainen epidemiologia-työ tehdään oikealla tavalla. Meillä on nyt yli neljä ryhmää Länsi-Afrikassa. On hienoa, että me olemme saaneet tukea jäsenvaltiotasolta, jotta tilanne Gineassa muuttuisi parempaan suuntaan. No mikä on kokemukseni tämän jälkeen? Jos katsotaan lainsäädäntöä, niin se on ollut kyllä hyvinkin vaikuttava. Me olemme avoimessa hengessä keskustelleet jäsenvaltioiden edustajien kanssa heidän valmiustasosta, ja minä uskon, että komitealla oli keskeinen rooli silloin, kun riskihallintoa lähdettiin koordinoimaan. Me olemme voineet tarjota palveluitamme, nopean riskin arviointia, jäsenvaltioiden valmistason kasvattamista, koulutusta, viestintää aika laajasti. Mitä tulee kansainväliseen yhteistyöhön, niin se oli erinomainen. Meillä on ollut hyviä yhteyksiä ja mielestäni työ to, tapahtui hyvinkin koordinoidusti. Jos saan palata komission, komission jäsenen tehtäviin ja laajennan hiukan tätä lähestymistapaa. Kun komission jäsen Andri Kaitis kävi täällä kuulemistilaisuudessa, niin hän kertoi, että meidän täytyy panostaa edistämiseen, suojelemiseen ja ennaltaehkäisemiseen ja ECDCn puheenjohtajana voin sanoa, että tämä oli kuin musiikkia korvilleni. Ja mehän toimimme Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksena. Ja saaneen kiittää Italiaa puheenjohtajavaltiona siitä, että monet tartuntataudit olivat puheenjohtajuuskauden aikana käsittelyn alla. Kokoukset olivat erinomaisia hiv liittyen ja muihin aiheisiin liittyen järjestettiin hyviä kokouksia. Me tuemme myöskin Latviaa puheenjohtoskauden aikana taisteltaessa tuberkuloosia vastaan Euroopassa. Ja on tietenkin selvää, että me sitoudumme parlamentin ja Envin tukemiseen, koska te panostatte juuri potilasturvallisuuteen ja mikrobilääkeresistenssiin. Kun lähdin toimimaan tästä tehtävässäni viisi vuotta sitten, niin tarkoituksena olisi varmistaa, että ECDC on uskottava, johon ihmiset luottavat kautta Euroopan. Ja olen erittäin iloinen siitä, että kun katsotaan ulkoista riippumatonta arviointia, niin sen mukaan me olemme voineet tarjota laadukkaita palveluita kaikilla toiminta-aloillamme. Tämä on tärkeä asia, sillä jos emme ole uskottava, niin silloin järjestelmä ei toimi, koska meillä ei ole muodollista valtaa. Mutta olen erittäin iloinen, että hallintoneuvosto laatii suosituksia, sillä jos katsotaan meidän virastoamme, niin meidän täytyy saada selkeää ohjeistusta mikrobiologiaan, laboratorioihin, huipputeknologiaan ja siihen liittyen, että on olemassa mai, pieniä maita, joilla on vähän resursseja käytettävissä. Se saattaa aiheuttaa suuria kuiluja jäsenvaltioiden välillä. Ja tietenkin myöskin aivovuoto on yksi ongelma. Ja ongelmana on myöskin se, miten meidän ohjelmiamme voidaan käyttää eri jäsenvaltioissa hyväksi. Jos katsotaan eri uhkakuvia, niin yksi on mikrobilääkeresistenssi, toinen on uudet vektorivälitteiset taudet, sitten sukupuolitaudit, kuten HIV, pande- pandemiset influenssa, rokotus, väsymys ja kieltäytyminen sekä ihmisten liikkuminen, tur- maahanmuuttajien terveys ja lääkkeiden, monien lääkkeiden yhteisvaikutus. Meidän täytyy aina katsoa tätä eurooppalaista monimuotoisuutta ja katsoa, mikä on eri jäsenvaltioiden mahdollisuus toimia. Eli yhteenvedonomaisesti voin sanoa, että me todellakin tuemme kaikin koimin uutta komissaaria tehtävissä. Kollega Andrew Kaitis kävi Tukholmassa ECDssä viime kuussa ja minä annoin hänelle tämän tuen vakuutuksen henkilökohtaisesti. Lisäksi meidän täytyy katsoa lainsäädäntöä, joka liittyy rajat ylittävään terveydenhoitoon. Eli meidän täytyy varmistaa, että yhteistyötä vaalitaan. Me olemme nähneet, että lainsäädäntö on toiminut, varsinkin Ebola-kriisin aikana. Kiitokset yhteistyöstä ja onnittelut myöskin tästä ennakoivasta työstä. On hyvä, että tai meidän kannalta on tärkeää, että me panostamme lainsäädännön täytäntöönpanoon. Ja tänä vuonnahan tulee kuluneeksi kymmenen vuotta meidän virastomme perustamisesta. Kymmenen vuoden ajan me olemme seuranneet, arvioineet ja viestittäneet tartuntatauteihin liittyvää infoa, joka on ollut uhkana unionille ja jäsenvaltioille. Ja tulevien kymmenen vuoden aikana me tulemme tarkkaavaisesti katsomaan erilaisia uhkakuvia ja tukemaan unionia ja jäsenvaltiota olemaan valmiina vastaamaan riskeihin päätän alustukseni lyhyen metaforaan. Minä tulen nimittäin Alankomaista ja omassa maassani suurin osa maasta on merenpinnan alapuolella. Eli silloin kun suuret myrskyt jyräävät, niin silloin olemme huolestuneita ö, padoista, sillä jos yksikin pato murtuu, niin silloin tulvat ovat huomattavat. Ja infektioalueilla, tartunta-alueilla, niin tai sen tartuntatöiden alalla Euroopan kohdalla monia myrskyjä ja Ebola on ollut myrskystä vahvin. Ja aina tähän asti meidän kansanterveysjärjestelmämme ovat olleet kykeneviä torjumaan nämä myrskyt, mutta ovatko ne vastustuskykyisiä, riittävän vastustuskykyisiä myöskin seuraavan myrskyn ja sen jälkeisen myrskyn aikana. Meillä on keskitytty juuri näihin heikoimpiin patoihin, sillä puolustusketju on yhtä vahva kuin sen heikoin linkki. Ja marraskuussa osallistuin epi, Ebola keskusteluun ja olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy keskittyä Länsi-Afrikkaan ja ECDC on toiminut teidän päätelmienne pohjalta ja minä uskon, että paras tapa suojella EUn kansalaisia tarjontataudeilta on tarjota juuri ennaltaehkäiseviä valvontatoimintamahdollisuuksia EU-ssa ja unionin rajojen ulkopuolella ja paneutumalla eri, erityisesti juuri heikompiin linkkeihin. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt aloitamme välittömästi keskustelun alan puheenvuoron edustaja Konetskalle. Hän on ECDC-yhteyshenkilö valiokunnassamme. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu řediteli. Znovu trošku času. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää herra Sprengeriä myös, koska nyt on aika, aika on loppumassa. Puhun ihan lyhyesti sen takia. Herra Sprenger taisi kyllä mainita kaiken tärkeän tässä, miten meidän pitäisi nähdä ECDC ja loppupäätään oli varsin tärkeä. Ei ole kysymys vain valvonnasta ja informaatiosta, vaan avusta ennen kaikkea. Sehän on ECDCn tehtävä. Se on ollut toiminnassa kymmenen vuotta ja minun tietääkseni uhkia on tullut uusia haasteita tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksenkin eteen. Uskon, että meidän pitäisi myös itse meitä tai komission pitäisi pohtia, että se mitä olemme uskoneet ECDn alaisuuteen, riittääkö se vai pitäisikö ehkä laajentaa toimialaa keskuksen kohdalla? Minä viittaan tässä yhteen tiettyyn kysymykseen, josta muuten puhuin marraskuussa. Mielestäni meidän pitäisi miettiä ECDCn roolia. Sen pitäisi voida toimia myös EUn ulkopuolella. Nyt se palvelee EUn sisäisiä intressejä, pystyy, se, pitäisi, se pystyy avustamaan myös ulkoisesti poikkeuksellisesti, mutta meillä on monenlaisia sopimuksia eri maiden kanssa, esimerkiksi Ukrainan, Georgian, Moldovan kanssa. Näiden, nämä ovat sellaisia maita, joiden uskomme jonakin päivänä tulevan EU-jäseniksi, emmekä me voi auttaa niitä nyt niin hyvin kuin voisimme, jos meillä olisi ECDCn kaltainen keskus, joka voisi niitäkin ottaa. Joten vakavissamme meidän pitäisi pohtia sitä, että laajennettaisiin ECDCn toimialaa näihinkin maihin. Sehän on sääli, koska jos emme pysty jakamaan kokemuksiamme terveyskysymyksissä, emmekä pysty kertomaan näille maille, mit, mitä kaikkea voidaan tehdä, sitten vielä yksi aika ilmeinen seikka. Äänestimme vastuunvapaudesta tänään ECDCnkin kohdalla ja ECDCn toimintakenttä vaan laajenee, kun uusia uhkia tulee ja kuitenkin varat, joita sille myönnetään, ovat samalla tasolla. Tämän lisäksi ja olen iloinen, että virastoilla on toimipaikkansa muuallakin kuin Brysselissä vai Strasburgissa. Tässä, tässä kysymyksessä toimitaan Ruotsissa, mutta tähän liittyy liittyy tämä valuuttaongelma. Ruotsissa on kruunut käytössä, emme voi päivittää eh, helposti to- realistista talousarviota. Nyt meillä on sellainenkin ongelma, että rahat tai varat, joita myönnetään, vaihdetaan sitten eh, vielä viisi vuotta vanhoilla vaihtokursseilla. Ehkä tämä ei näytä tärkeältä, mutta kun ajatellaan keskusta ja sen henkilökuntaa ja budjettia, niin budjetti ei todellakaan ole kovin suuri. Ja tämä saattaa johtaa turhiin jännitteisiin ja tätä pitäisi tarkastella. Ja nyt haluaisin kysyä komissiolta, koska komissio pystyy tällä jotakin tekemään ja pyytäisin komissiota. Tämä on ehkä pikkuseikka, mutta ihan turha. Meidän pitäisi pystyä tämä ratkaisemaan. Vielä lopuksi johtokunta, jossa parlamentilla on kaksi edustajaa, tulee valitsemaan uuden johtajan tämän vuoden maaliskuussa. Oletan, että tämänhetkinen johtaja tulee osallistumaan valintamenettelyyn ja yhteyshenkilön tulee itse tekemään kaikkeni, sen puolesta, että parlamentti on myös läsnä. Voin kertoa ja tie, kertoa teille, koska kuulutte tähän täysjäsenenä, niin että saatte kaiken tarvittavan tiedon. Vaikka tämä on yksi pienemmistä virastoista, niin siltikään ei pitäisi unohtaa että se on löytänyt oman paikkansa EUn rakenteessa myös johtuen tästä Ebola-kriisistä. Ja nyt meistä riippuu, että luodaan sellaiset olosuhteet, että keskus pystyy toimimaan mahdollisimman hyvin. Ja voi käyttää asiantuntevuutta hyväksi ja laatia asiantuntijakertomuksia, joihin jäsenvaltiot itse pystyy. Ja näin palvellaan koko unionin etua. Joten kiitoksia kovasti teidän tekemästänne työstä tähän asti, mutta haluan vielä kiittää teitä myös Euroopan parlamentin nimissä. Mekin puolustamme etujamme varsin vakuuttavalla tavalla eri neuvotteluissa ja kokouksissa. Haluan vielä kiittää kollegoja, jotka ovat jääneet tänne näin myöhään ja ku- kuuntelemaan näitä raportteja. Tämä on tärkeä kysymys. Ja. Kiitoksia. Thank you. And now Mr. Grote. Kiitoksia sitten eh, edustaja Grote. Thank, vielen dank. Paljon kiitoksia. Kiitokset kollega Springlerille tästä esityksestä. Sitä kuultua, niin voitaisiin luulla, että Eurooppa on katsonut kortensa kekoon Ebolaan kitkemiseksi, mutta tämä ei todellakaan toiminut, tämä meidän toimintamme äh, Afrikassa. Ei ollut edes hanskoja käytettävissä. Ja tällainen ruusunpunainen kuva, niin ei, ei, ei, ei käy päinsä. Meidän täytyy pohtia sitä, että miten voimme reagoida tällaisiin kriiseihin, sillä tähän kriisiin emme reagoidu reagoineet hyvin, jotenpa ehkäpä teidän pitäisi pohtia sitä, että miten voimme välttyä tällaiselta sekasorrolta. Valitettavasti joudun nyt tällaisen soraäänen esittämään. Me keskustelimme tästä valiokunnassakin ja myönnettäköön, että EU ei toiminut kovinkaan hyvin. Toivottavasti tämä tilanne muuttuu ja opimme menneistä. Mutta olisin kiinnostunut kuulemaan ECDCn työohjelmasta jotain. Meillähän on olemassa tällainen etenemissuunnitelma. Mitä se pitää sisällään? Miten te teette yhteistyötä komission kanssa? Miten toimitaan muissa virastoissa? Miten siellä koordinoidaan työtä? Sillä emassakin puhutaan Ebolasta, eli yhteistä maaperää on olemassa, joten miten yhteistyötä vaalitaan? Se minua kyllä kiinnostaisi. Eli voitteko kertoa miltä ECDCn työohjelma näyttää, miten se laaditaan, teettekö sen työn yksin, koordinoitteko ne komission kanssa tai esimerkiksi muiden virastojen kanssa. Thank you very much. And now, madam. Kiitoksia sitten edustaja Schiverberi. Yes, Kiitos ensin äh, haluaisin todellakin kehua toiminnastanne Afrikassa oli myös mukana Marsku silloin kysyin teiltä, mitä voimme tälle tehdä. Ja nyt yhdyn täysin siihen, mitä ensimmäinen puhe täällä sanoi, siis lämpimät kiitokset, mutta meidän pitää eteenpäin päästä aina. En nyt kertaa, kaikkea aikaa on vähän ja tietysti katson kollegasulta, mitä vielä pystytään paremmin tekemään, mutta näihin meidän pitää yhdessä tarttua. Ehkä te voisitte jotakin sanoa paremmasta yhteistyöstä keskustanne kanssa. Minulla on pari kohtaa, jotka ottaisin esille. TVC esiintyy paljon. Oletteko kiinnittäneet huomiota tähän? Onko asia kontrollissa? puoli vuotta sitten että ei ole mitään tehnyt täällä. Ja sitten mikrobilääkärisistä yksi tärkeimmistä aiheista myös Euroopassa, samoin Amerikassa, kun tarkastelen Obeman hallintoa. Hän on selvästi sanonut, että mitä tulee antibioottiresistenssiin, kyse on eläinten terveydestä, elintarvikeista, mutta myös ihmiset ovat tärkeitä ja ihmisten terveys on tärkeää. Voitteko hiukan koordinoida tätä näitä, tai kertoa koordinaatiosuhteista näissä asioissa? Kiitos. Vice Monsieur le Président, Monsieur... Puheenjohtaja, hyvä johtaja. Haluaisin onnitella teitä. ECDC tässä vakavassa Ebola-asiassa on toiminut hienosti. Meillähän oli ECDC ja elintarvi- ja äh, terveyskomitea, joka on Luxemburgissa yhdessä niin mehän olemme olleet siitä luomassa. Minä olin esittelijä silloin, kun teimme päätöksen koskien näitä rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia. Nyt noin vuosi sitten hyväksyimme päätöksen, jolla vahvistettiin koordinaatiota, joka on tarpeellista jäsenvaltioiden välillä ja ECDC ja komission kanssa tässä terveysturvallisuuskomiteassa – on tärkeää pitää yllä jatkuvia yhteyksiä huomioiden oma vastuutehtäväni täällä tässä päätöksessä komission ja Sanko pääosaston kanssa. Uskon, että tämän komitean ja teidän työmme myötä olemme saaneet rakennetuksi hyvän padon. Niin kuin totesitte, samanaikaisesti on kiinnitettävä huomiota heikkoihin linkkeihin, kuten sanoitte. Meillä todella on joitakin heikkoja lenkkejä, erityisesti WHO-tasolla. WHO on pääjohtaja 25. tammikuuta loputut myös, että se on hitaasti reagoinut epidemian vakavuuteen ja tästä olisi otettava oppia. Hän vielä mainitsi neljä puutetta, joita järjestössä oli havaittu ja jotka vaikuttivat ECDCn työhön ja Euroopan unionin työhön tämän Ebola-virusvitsauksen asiassa. On hyvä, että käsittelytä tätä. Olisi hyvä vielä ryhdyttävä toimiin, jotta WHO voidaan uudistaa, koska on aika vaikea myöntää, että WHO on toiminut hitaasti Ebola-tapauksessa tai että se olisi ollut tehokkaasti tehokas H1N1 epidemiassa, niin kuin muistatte, sitähän on nyt neljä vuotta. Se oli talvella 2009-2010. Tässä on jo aika paljon takaa maailmanlaajuiselle järjestölle, joka pitäisi yleensä antaa meille no, viitottaa tietä näiden ongelmien viidekossa. Valitettavasti kuitenkin Ebola-virus hurrikaanin jälkeen varmaan muitakin tulee tulevina vuosina. Sitten on tärkeää, että tehostetaan toimintaa vielä entisestään, niin, niin kuin lempikoordinaattori Matias Groottikin teille sanoi. Erityisesti on tärkeää, että VHOsta saadaan lopultakin tehokas. En tiedä, onko teille ehdotuksia, joilla voitaisiin vahvistaa kansainvälistä vastausta tämän tyyppisiin kriisitilanteisiin tai ehdotuksia, joilla voidaan uudistaa näitä lääkkeille, uusille lääkkeille annettavia lupamenettelyjä koskien ja uusia protokolloja, joita varmaan olette pohtimassa, että voidaan vahvistaa Euroopan toimintatapoja kiireellisissä hätätilanteissa. Madame Kadenbach. Kiitoksia sitten edustaja Kadenbach. Ja ein herzliches Dankeschön auch von meiner Seite für die Sydämelliset kiitokset. Minäkin haluaisin kiittää teitä tästä esityksestä ja keskustelun mahdollisuudesta. Kun puhuitte työohjelmastanne, niin viittasitte AMR-ään mikrobilääkeresistenssiin – Mielestäni nyt on kiire saada jotain aikaiseksi. Kiililäisessä sairaalassa 12 ihmistä on kuollut resistenssi infektioon, eli hoitotoimenpiteisiin liittyy yhä enenevässä määrin myöskin tartuntoja tartuntatapauksia ja vuonna 2013 päätöslauselmassa viittasimme parlamentissa tähän seikkaan ja on olemassa lukuisia ohjelmia olemassa. Mutta nyt eletään ikään kuin sellaisia aikoja, joina Clostridium difitrie aiheuttaa suuria ongelmia ja tietääkseni 13 jäsenvaltiossa – tällainen ongelma on olemassa. Kysyisin, että onko tällä rintamalla tapahtunut mitään ja mitä tulee sitten seuraavaan kysymykseen. Me puhumme noin 27 000 kuolonuhrista Euroopassa. Väestö ikääntyy ja antibioottien käyttö kasvaa entisestään ja tämä on omiaan lisäämään sairauksien määrää, joten kysyisinkin teiltä, että mitä aiotte tehdä, mitä ECDC aikoo tehdä näiden yleisten toimiensa lisäksi, jotka liittyvät sairaalaterapiaan? Onko jotain muita toimintaehdotuksia tarjolla? Kiitoksia sitten edustaja Pedicini. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä johtaja, kiitoksia siitä, että olette täällä keskustelemassa. Haluaisin palata siihen, mitä täällä sanottiin hetki sitten koskien mikrobilääkeresistenssiä ja mikrobilääkkeitä yleensä ja koskien myös potilasturvallisuutta. Olen esittelijänä valiokunta mietinnössä, johon tekivät tutustua Arvostan suuresti ECDCn työtä, jonka tunnen hyvin potilasturvallisuuden osalta ja tautin, tautien valvonnan osalta, jotka liittyvät sairaaloihin. 12 prosenttia potilasta on tällaisten infektioiden uhrina neuvoston suositukset tällä hetkellä menevät aivan oikeaan suuntaan, koska niissä todetaan, että olisi koulutettava sekä sairaalahenkilökunta että potilaita asianmukaisesti olisi informoitava. On myös muita tekijöitä, jotka vaikuttavat tilanteeseen sairaaloissa. Politiikalla on nimittäin vaikutusta, kun tehdään sairaalahenkilökunnan nimityksiä. Poliittiset nimitykset usein ovat Äh, menevät aivan toiseen suuntaan kuin pätevyys, ja tästä tulee haittaa potilaille. Voihan käydä niin, että lääkäri tekee virheen, koska hän ei ole riittävästi pätevyyttä, koska hänet on nimitetty poliittisen perusteen Tämä on aivan eri asia kuin tavallinen ihminen virhe. Ja tähän liittyy sitten kaikenlainen vahinkojen piilottelu Haluaisin kysyä ECDSltä, oletteko arvioineet tätä tilannetta ja miten se vaikuttaa infektioihin ja miten se merkit, vaikuttaa muuten terveyspalvelujen tarjontaan. Kiitoksia. And now, before giving the flow for the answer to the... Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron vastauksia varten johtaja Sprengerille, haluaisin pyytää Euroopan parlamentin edustajat EDCDn e hallintoneuvostossa, Maljori ja CDC ottaisivat, käyttäisivät puheenvuoron omalta osaltaan. Αρχικά να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Haluaisin kiittää teitä luottamuksesta, jota olette minulle osoittaneet. Kuulun ECDCn hallintoneuvostoon, edustan siellä Euroopan parlamenttia ja olen seurannut kymmenen vuoden keskuksen e työtä, joten jälleen kerran kiitoksia luottamuksestanne. Haluaisin kommentoida sitä, että tulevina kuukausina tulla tekemään toinen ulkoinen arviointi asetuksen pohjalta. Ja siis arvioidaan, että keskustajat virastoja näin te saatte nähdä kaiken sen toiminnan, johon tähän mennessä on ryhdytty edelleen ehdotukset, joita olemme tehneet hallintoneuvostossa jäsenvaltioiden edustajat, Euroopan komissio ja tietenkin Euroopan parlamentti ovat olleet tässä mukana. Uskon, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, joka on tulossa. Näin voimme kunnolla ulkoisella tavalla arvioida. te sitten voitte hyvin nähdä, kuinka tärkeä rooli tällä järjestöllä on ollut EU:ssa Ja johtopäätöksenä haluaisin ilmaista sen, että äh, tämän, päiv- tai saman, tämän päivän keskustelussa käytiin näin syvästä keskustelua Ebolasta ja puhuttiin siitä, miten EU voi tehostaa järjestelmiä, miten se pystyy paremmin vastaamaan erilaisiin uhkiin. Tämähän on rajat ylittävä uhka. Ei kyse ole vain siitä, miten suojellaan Euroopan omia kansalaisia, vaan kyse on siitä, miten voimme kattaa muitakin maita, joilla ei ole taloudellisia, taloudellisia välineitä taistella tätä tautia vastaan kansalaistensa puolesta. Nämä ihmiset edelleenkin ovat alttiina tartunnolle, joten tämän takia kiitoksia. Thank you, Professor Thank you, Mr. Chairman. Well... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kollegani Maljori, minäkin olen tehnyt työtä jo kymmenen vuotta. Hetkinen, olen tehnyt kymmenen vuotta tätä työtä teille ja se on minulle suuri kunnia. Teemme parhaamme. Jaha, mikrofoni löytyi. Minulla ei ole paljonkaan lisättävää siihen, mitä johtaja kertoi toiminnasta ja näistä vastauksista eri maissa ja sidosryhmien osalta ei myöskään siihen, mitä kollegani Maljööri sanoi meidän erityisestä roolistamme EUn edustajina. Olen oikein tyytyväinen siitä, että voimme toimia tässä tehtävässä. Haluaisin erityisesti kiittää niitä henkilöitä, jotka antavat huomioita tähän kertomukseen. Se on oikein tärkeä panos. Erityisesti haluaisin kiittää hallin, par, parlamentin edustajamme, yhteyshenkilöämme, edustaja Konechna, olemme voineet hänen kanssaan yksityiskohdistakin keskustella. Haluaisin kiittää myös edustaja Kandenbachia ja Sheiriä koskee muun muassa mikrobilääkeresistenssiä. Nämä ovat oikein tärkeitä panoksia ja auttavat meitä työssämme. Ensi kaudella minä ainakin tulen keskittymään erityisesti siihen, kuinka tilannetta arvioidaan, arvioidaan ja mistä lisäarvoa löytyy, kun ajatellaan tätä uutta mm, rajat ylittävää terveystarkastuslainsäädäntöä. Sehän antaa aivan uuden roolin eri kumppaneille, kuten komissiolle ja EUn muille toimielimille, WHOlle ja meille, siis ECDClle. Meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että Tämä voi tunne hyvin. Loppu, lopulta tulevalla kaudella aion paneutua siihen, kuinka voimme selviä, selvitää rahoituksellisten paineiden ja työohjelman kanssa. Johtaja tästä kertoikin jo, kuinka monta henkilöä pitää yhtäkkiä ottaa mukaan, jos tällainen Ebolan kaltainen tilanne tulee. Tämä on erityisen ongelma, kun ajatellaan rahoituspaineita ja, ja vaatimuksia, joita meihin osa, ja, o, suuntautuu myös tuberkuloosi, ja muut virukset. Meillä on koko ajan uusia uhkia, jotka edellyttävät välitöntä työtä, välitöntä vastausta ECDCltä. Ja sen on näin ollen muutettava matkan varrella työohjelmansa. Kiitoksia. Thank you very much. And now I give a float. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron ECDCn johtajalle. Olkaa hyvä. I have two minutes or... No. no. Minulla on pari minuuttia vai kuinka paljon? En tiedä, onko tarpeeksi aikaa enää, mutta lupaisin kuitenkin teille, että palaamme kysymyksiin ja kirjassa muodossa vielä, joten yritän nyt vastata joihinkin kysymyksiin. Ensin haluaisin kiittää herra Konit, Rova Konitsa, Hän on meidän uusi yhteyshenkilömme ja olen todella vaikuttunut siitä, kuinka tehokas, aktiivinen ja sitoutunut hän on. Jos on poliittisia sopimuksia, joita EU haluaisi tukea, tai haluaisi tukea Georgian, Ukrainan, Moldovan kaltaisia maita, niin silloin tietenkin seuraava vaihe on, ja jos e sitä pyritään johonkin rooliin toimimaan, niin silloin me emme todellakaan voi, ei voida kutsua vain kokouksiin, vaan pitäisi antaa myös äh, sisältöpitoista mm, resursseja. Tämä tulee maksamaan myös ihmisen voimavaroja, mutta tätä todella tarvitaan, se on tärkeää. Budjettikysymyksestä ja valuuttakysymyksistä. Ne ovat varsin monimutkaisia asioita, mutta tosiaankin te olette ihan oikeassa. Ostovoima budjetilla, jonka saamme Euroopasta, on pienentynyt ja kysyntä tai vaatimukset ovat kasvaneet. Tämä nähtiin esimerkiksi Ebolan kohdalla. Tämä oli aivan valtaisa. Emmekä saaneet mitään lisää talousarviota, joten on hyvä jatkaa hiukan tämän asian käsittelyä. Sitten herra Grote, olette aivan oikeassa. Me olemme kehittäneet edistyskertomuksen. Se on monivuotuinen työohjelma. Ja se on alkanut alkoi viime vuonna ja tulee jatkumaan seitsemän vuoden ajan joka vuosi. Konsultoimme kaikkia jäsenvaltioita hallintoneuvoston kautta ja Euroopan parlamenttia e, yhteyshenkilömme kautta, jotta saamme palautetta vuosi ohjelmastamme ja edelleen haluaisin ilmassa tyytyväisyyttä, niin teidän panoksenne 2016 vuoteen. Sekin on vieläkin mahdollista ja olemme todella iloisia, jos saamme palautetta. Sitten meillä on erittäin läheistä yhteistyötä Euroopan lääkeviraston kanssa, EMAN kanssa, koska on monia asiakokonaisuuksia, jotka ovat meille yhteisiä. Koko rokotuskenttä tietysti on jo ihan lääkkeiden kautta katsottuna kuuluu EMAan, mutta tähän liittyy myös monia terveysaspekteja. Meillä on siis hyvin läheistä yhteistyötä heidän kanssaan. Sama koskee Ebola-rokotteita tai koski Ebola-rokotteita ja meillä on yhteisiä hankkeita, kuten IMI-projekti. Tässä, tämän tiimolta on myös hyvää yhteistyötä. Haluaisin kiittää Rova Pirkeä. Me kiinnitämme todellakin paljon huomiota tuberkuloosiin. tuberkuloosiin. Sillä on tavallaan kaksi vaihetta. Ensimmäinen vaihe, se on ilmenne, sitä ilmenee erittäin paljon joissakin maissa erityisesti. Tämä ei ole varmaankaan mikään salaisuus Romanissa, Bulgariassa ja Baltian maissa, mutta sitä löytyy paljon myös isosta kaupungista, kuten Lontosta, Roomasta, Rotterdamista, joten meidän pitää kehittää tällainen kaksainen lähestymistapa asiaan. Minä mainitsin jo Latvian. Olemme kovin iloisia, että Latvia tulee järjestämään korkean tason kokouksen, mikäli muistan oikein, 30. maaliskuuta ECDC tulee osallistumaan, samoin komissio. Komission jäsen uskoakseni, tietäkseni osallistuu ja me tulemme tukemaan komissiota, kun se kehittää omia suunnitelmiaan, mutta voitte olla varmoja, että me tulemme kiinnittämään suurta huomiota tuberkuloosiin. Emasta, te mainitsitte täällä USAan, meillä on yhteisiä aloitteita ja yhdessä USA kanssa kehitämme keskinäistä yhteisymmärrysmuistota ja to- toimintasuunnitelmaa. Eläinterveys tietysti on myös tärkeää, koska me tiedämme, että el- suuri kulutus eläinsektorilla vaikuttaa myös ö, mikrobilääkeresistenssiin ihmisten kohdalla. Sen takia komissio on suunnitellut tehnyt toimintasuunnitelman One Health Approach – niminen. Meillä on myös läheistä yhteistyötä elintarvikeviranomaisen kanssa, mitä tulee eläinlääkinnällisiin aspekteihin. Meillä on myös läheistä yhteistyötä Eman kanssa ja niin kuin sanoin, me tulemme julkaisemaan yhteisen raportin resistenssistä koskien ruoasta saatavia bakteereita. Olette ihan oikeassa. EKlla oli tärkeä rooli Ebola-toiminnassa. Meillä oli hyvä yhteys EKOon, mutta ehkä tulevaisuudessa voitaisiin tästä vielä enemmänkin puhua. WHO on todellakin tärkeä elin. Olisin varsin vasten tahtoinen. Nyt suostelma on kuitenkaan mitään, mutta yksi esimerkki. Minulla on päivittäisiä yhteyksiä kenttähenkilöstöömme. On tällainen yhdessä päivässä voidaan saavuttaa tämä alue, mutta jos ei olekaan polttoainetta, mitä sitten? Ja tämä on ihan tosiasia. Auto on olemassa, mutta ei ole polttoainetta, miten jonnekin pääsee. On sellaisia alueita, minne me emme pääse, koska on äh, levottomuutta ja kriisejä. Tämä on tosiasia, eikä tätä voida ratkaista EU-ssa eikä WHOssakaan. Ja tämän takia on hyvä, että on olemassa YK UNMIR-aloite, mutta on myös hyvä, että kattavalla tavalla arvioidaan, mitä pitää parantaa, jotta voidaan estää tulevat taudinpurkaukset on hyviä merkkejä Ebolan suhteen, mutta emme ole vielä päässeet lopputulokseen, koska tiedämme ihan varmasti, että edelleenkin Ebola ilmenee kaukaisilla alueilla, syrjäisillä alueilla. Ja asia on vähän niin kuin öö, isorokko. Pitää löytää tämä viimeinenkin taudin tapaus, koska jos viimeistä ei löydy, niin silloin aina tähän liittyy riski taudin leviämiselle ja uusille taudin purkaukselle. Emme ole vielä päässeet tavoitteeseemme, mutta ECD se kiinnittää kuitenkin erittäin suurta huomiota äh, Gineaan. Tämä on siis monimutkainen juttu. Sitten Rova Kalenba, kyllä. Nämä vaikutukset ovat tärkeitä erityisesti. Um, what we can do is... Mitä me voimme tehdä on edistää seurantaa, edistää mm, toimintatapoja, protokolleja, jotta voidaan löytää tällaiset taudin purkaukset ja ilmentymät. Olen ryhtynyt, ryhtynyt aloitteeseen sen suhteen, voitaisiinko alkaa kouluttaa sairaala sairaaloita, sairaanhoitajia käsittelemään, tarttu, käsittelemään tarttuvia tauteja, mutta jos infektioita on ja jos tiedetään, että niitä ilmenee, niin se on merkki siitä, että ainakin valvontajärjestelmä on olemassa. Joissakin sairaaloissa ei ole mitään infektioita, mutta se vain tarkoittaa, että ei edes tiedä, onko siellä mitään vai eikö ole. Joten on hyvä että valvonta toimii, on hyvä keskustella näistä asioista. Minä aina puollan sitä, että julkaistaan tulokset inf, ähm, infektioista ja sitä tarvitaan myös budjetti näille sairauksille. Sitten mitä tuli herra Pericini kysymykseen En ole tietoinen, tai en ole tietoa mistään erityiskomiteasta koskien sairaalainfektioita. Kerran kuussa vierailen jossakin maassa ja aina yritän kiinnittää huomiota sairaalainfektioihin, haluan vierailla sairaaloissa ja käydä keskustelua näiden komiteoiden puheenjohtajan kanssa ja yleensä olen aika vaikuttunut tai ehkä he vain valitsevat hyvin sen, mitä minulle näytetään, mutta ensi viikollakin esimerkiksi tulen vierailemaan sairaalassa ja ehkä voin kiinnittää hieman huomiota tähän asiaan, jonka te otitte esille. Mutta on erittäin tärkeää, että on olemassa tällainen hyvä komitea, joka todellakin kiinnittää näihin asioihin huomiota. Joten tässä kai pähkinänkuoressa vastaukseni jos on vielä muita kysymyksiä, olkaa hyvä vaan. No, I think that we have to finish also because... Luulenpa, että meidän on päätettävä, koska olemme jo menneet yliajalle tulkkauksen kanssa. Luulenpa, että viimeiset minuutit menivät ilman tulkkausta englanniksi. No näin ei kylläkään ollut, tulkki Päätämme kokouksen tähän ja tapaamme sitten iltapäivällä valiokunnan jäsenten kesken. Kiitoksia.